Guten Tag, meine Damen und Herren. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme kokouksen. Olkaa ystävällisiä ja istuutukaa paikoillenne. Ensimmäinen esityslistan kohta on esityslistan hyväksyminen. Herra Boulon on esittänyt pyynnön, että hänen kohtansa seitsemän siirrettäisiin kohtaan neljä. Sitten huomiselli rouva Rapti haluaisi käsitellä lausuntoaan kohdan yhdeksän jälkeen. Rouva Göns, tämä on kohta 27 käsiteltäisiin ennen kohtaa 22. Ja sitten torino kohta 28. Siitä tulisi keskustella ennen kello 17, joten sitä käsitellään kohdan 24 jälkeen. Jos teillä ei ole mitään muuta, niin esityslista on näin muutoksine hyväksytty. Sitten kohta kolma pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 29. helmikuuta ja 1. maaliskuuta 2012, 26. ja 27. maaliskuuta 2012. Jos mitään huomioita kokouksen loppuun mennessä ei ole tullut, niin pöytäkirjat ovat hyväksytty. Sitten kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Valiokunnassamme on uusi jäsen, Rova Klivetti Romaniasta, SED-ryhmästä sydämellisesti tervetuloa. Toivotan teille kaikkia hyvää työllenne tässä meidän valiokunnassamme. Sitten aikatauluista jonkun verran. Meillä tulee olemaan ylimääräinen kokous 5.6. kello 9 rouva Moranchitien mietinnöstä äänestetään Euroopan sosiaalirahasto ja myös herra Kosan lausunnosta äänestetään silloin. Ja meillä on jo alustava esityslista koskien 18.9. Tämä esityslista on aika täynnä jo ja siihen ilmeisesti sitten lisätään vielä puolikas päivä, nimittäin maanantaina 17.9. iltapäivällä, eli aloitamme jo silloin. Te toki saatte vielä sähköpostitse nämä uudet päivämäärät. Sitten ne löydätte myös tietoja kokouksesta joka pidettiin ensimmäinen kolmatta. Silloin puhuttiin globalisaatiorahastosta ja te olette saaneet vedon tästä. Ne ovat englanniksi, ranskaksi ja saksaksi saatavilla. Lisäksi haluaisin kertoa teille, että tämä kokous menee suoraan internettiin. Ja lisäksi Toivotan Rova Brode Korensin tervetulleeksi tänne myös keskuutemme. No niin, sitten siirrymmekin heti esityslistan kohtaan seitsemän. Talousarvio 2013, kolmekanta neuvotteluvaltuudet valmistelemaan Philippe Boulon. Me keskustelemme tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista. Olemme saaneet viisi kompromissitarkistusta. Siinä on 12 tarkistusta mukana ja huomenna äänestämme sitten. Ja annan ensin valmistajalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci Madame la Présidente. Merci aussi d'avoir accepté la, la modification de, de l'ordre du jour. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että hyväksyitte tämän muutoksen. Muutama päivä sitten esitettiin tämä budjetti 2013, niin tässä on yhä enemmän ongelmia työllisyysasioiden kanssa, niin tässä on nyt panostettu innovaatio-ohjelmoiden ylläpitämiseen, EURES, mikrorahoitus, nuorten työllisyys ja PK-yrityksien tukeminen, jotka ovat tärkeitä nuorten työllistäjiä muun muassa. Ja talousarvio 2013, 23 muutosehdotusta jätettiin. Eli tässä on, ne otettiin neljä kompromissia. Ja C-kompromissi vedettiin pois kuoryhmän Suomen toimesta. Ja Gons ei hyväksynyt tätä, joten 10 ja 11 äänestetään erikseen ja 11 lisätään lause, joka oli se kompromississa alun perin, eli neutraali talousarvio, joka ei vaikuta ö, sosiaaliturvaan. Ja ö, eli tässä ja ehdotan, että vastustetaan Kuen ja sitoutumattomien, eli neljä. Sillä tässä pyydetään säästö, talousarviota, ja se ei tue sitä, että tuetaan työllisyyteen nuoria. 17. Sillä ei haluta, että, että globalisaatiorahastoa parannetaan, joka on tärkeä työkalu minun mielestäni, ja olisi hyvä tukea 18 muutosehdotusta, joka koskee samaa kappaletta, joka on mielestäni parempi. Obermeerin muutos neljä. Ehdotan, että äänestetään vastaan. Tässä toivotaan, että työpaikat annettaisiin oman maan kansalaisille ennemmin, ja se ei vaikuta kuinka hyvältä. 22, 23, 25 Zyberiltä ehdotan tämmöistä vastaan, sillä ne eivät sovi nykyiseen talouspuitekehykseen. Siinä luodaan uusia talousarvion linjauksia siten, että näitä epävarmoja sopimuksen muutetaan ja tämä kovinkaan tarkka muutosehdotus ja tässä niitä, no tässä mitä minulla oli sanottavaa tästä 2013 talousarviosta. Als nächstes der äh, Kollega Darden. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari sanaa vain. Olen tyytyväinen esittelijämme kantaan. Äänestys ehdotukset, joista hän juuri puhui, ovat hyvät, ja samoin kompromissi, jota on ehdotettu, jossa otetaan tekstiin sellaisia tärkeitä elementtejä, joita me olemme toivoneet on tärkeää käyttää Euroopan unionin budjettia 2020-strategian toteuttamiseksi. On erittäin myös tärkeää Äh, vastuullistaa myös yrityksiä, parantaa työllisyyttä ja olemme kaiken, kaiken kaikkiaan yhtä mieltä esittelijän kanssa ja tuemme myös kompromissia ja niitä tarkistuksia, joista juuri puhuttiin. Kiitos. Then Madame Zuber. Um, obrigada, Sra. Presidente. Uh, em relação às, às propostas que nós apresentámos... Kiitos puheenjohtaja. Näistä tarkistuksista, joita ehdotettiin, niin mainitsisin muutaman meidän mielestämme kriisin hetkellä – tässä puututaan useisiin oikeuksiin, työoikeuteen, ja tässä on hyvä, että vahvistetaan näitä rahastoja, jotka takavat tasa-arvon eri maiden välillä sellaisia rahastoista, jotka tukevat heikommissa tilanteessa olevissa maissa työllisyyttä. Me olemme jättäneet tietyn määrän tarkistuksia, jotka ovat mielestämme hyvin kunnianhimoisia. Mutta nämä eivät välttämättä ole linjassa CFPn kanssa, niin meidän pitää yrittää painostaa meidän osaamisen erikoisalueella. Ja kaikki palapelin palat eivät aina sovi yhteen. Mitä minä nyt täällä tarkoitan? Meidän pitää asettaa tiettyjä rajoja tiettyihin politiikan aloihin. Ja tämän seurauksena luottojen kasvattaminen ei ole linjassa muiden päätösten kanssa, mitä ollaan ottamassa. Ja mielestäni tässä pitäisi keskittyä positiivisiin asioihin. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annan esittelijälle vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat esittäneet eh, tarkistuksia, jotka ovat hyväksyneet kompromissitarkistuksia. On tärkeää, että tässä lausunnossa emme tyydy sääntelevään vain viimeisimpiä monivuotisen rahoituskehyksen eh, menoja. On erittäin tärkeää, että tässä eh, lausunnossa korostamme tämän hetken tilannetta ja erityisesti nuorten työllisyyttä. Vielen Dank. Kiitos. Joten tämä esityslistan kohta on käsitelty, joten nyt siirrymme kohtaan neljä aluekehityksen roolin optimointi kohesiopolitiikassa. Tämä on lausunto, oma-aloite mietintöön, joka on tehty regivaliokunnassa. 24.4. keskustelimme tästä jo. Nyt on saatavilla 46 tarkistusta, seitsemän kompromissitarkistusta. Haluaisin antaa rouva Huismenovalle puheenvuoron. Hän on lausunnon valmistelija. Olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni varjo esittelijöille hyvästä yhteistyöstä ja tehokkuudesta. Mitä tähän ehdotukseen tulee? Tähän on tehty siis toden tottakin 46 tarkistusta. Ja aika pitkälti ne kyllä parantavat lausuntoa. Kun olen syvällisesti keskustellut näistä tarkistuksista, olemme saaneet aikaan seitsemän kompromissia, jotka sopivat suurimmalle osalle poliittisista ryhmistä. Kaksi poliittista ryhmää esitti tämän lisäksi ö, muutamia muita kompromisseja. Köyhyyden ö, torjuminen ja syrjäytymisen torjautumisen sisältäminen eh, tekstin on tärkeä asia. On myös tärkeää puhua terveydenhuoltoon pääsystä eritoten etäisillä perifeerisillä alueilla, myös semmoisilla alueilla, joissa eh, väestönkehityksellinen muutos iskee pahiten. F-kompromissi on sellainen, jota poliittiset ryhmät todellakin tukevat. Se perustuu erittäin syvälliseen ongelmien analysointiin halutaan kiinnittää huomiota alueiden omiin erityisiin kehitystarpeisiin. Pyritään korostamaan köyhyyden torjunnan tärkeyttä ja syrjäytymisen torjumisen tärkeyttä. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy omaksua alueellinen lähestymistapa. Sen täytyy toimia tehokkaana mekanismina myös pk-yritysten tukemiseksi. Tarkoituksena täytyy tietysti olla se, että voidaan luoda uusia kestäviä työpaikkoja ja tätä silmällä pitäen tarvitsemme koulutus- ja pätevöitymisohjelmia ja meidän täytyy myös rohkaista yrittäjyyttä. Meidän täytyy vaihtaa hyviä käytänteitä, tarvitsemme työntekijöille koulutusta, sellaisille työntekijöille, jotka tekevät työtä rakennerahastoista rahoitettujen ohjelmien parissa koska institutionaalinen kapasiteetti on myös erittäin tärkeää, jotta voidaan taata alueellisen lähestymistavan menestyminen ja jotta voidaan parantaa kohesiopolitiikan tehokkuutta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että muutkin ovat yhtä mieltä oman kantani kanssa, ja kiitän kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat avittaneet tämän tekstin parantamista. Kompromissi G liittyy kumppanuusperiaatteeseen ja poliittiset ryhmät laajasti sitä tukevat. Olen yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeää on se, että kohesiopolitiikka ja muut eurooppalaiset politiikat pelaavat hyvin yhteen, jotta työllisyyttä ja sosiaaliasioita voidaan viedä eteenpäin. Olen myös sitä mieltä, että on eri toimien parempaa täydentävyyttä, siis sellaisten toimien, joita eri rahastoista rahoitetaan, viittaa muun muassa koulutuksen ja terveyteen. Sitten tarkistukset, joita en tue, niitä on vain muutama. Ei niin, että vastuttaisin niiden sisältämiä ajatuksia, mutta olen sitä mieltä, että niistä tulisi keskustella eri foorumilla, eri keskusteluissa. Me tarvitsemme tiettyjen tarkistusten sisällä asiasisällön osalta enemmän tietoa. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä vielä kertaalleen kaikista niistä ponnistuksista, joita olette tehneet ja hyvästä yhteistyöstä. Regi-valiokunnan varjoesittelijänä tulen tekemään parhaani voidakseni sisällyttää tämän lausunnon mietinnön viimeiseen versioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Vihreiden varjoesittelijä Rova no. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää yhteistyöstä esittelijän kanssa. Mehän olemme löytäneet kompromisseja. Me tulemme myös äänestämään tästä. Ja voin vain sanoa, että meille on tärkeää, että otetaan esille myös se ajatus, joka on oikeastaan punaisena lankana kaikissa tarkistuksissa ja myös lausunnossa, Eli miten me voimme kuvailla sosiaalista kohesi, kohesiota. Ja mm, sisällöistä käy selväksi, että tätä ei vielä ole riittävästi. Me tarvitsemme sosiaalisia kriteereitä, jotta voimme kuvailla tilannetta myös eri alueilla. mehän olemme nyt saaneet aikaiseksi kompromisseja, mitä tähän kysymykseen tulee, ja mielestäni olisi erittäin tärkeää, että tätä mietintöä tuetaan, ja varmasti me saamme hyvän tuloksen aikaiseksi äänestyksissä. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Äh, kollega Darden. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Mietimme muutamia muutosehdotuksia muun muassa äh, viranomaisiin, jotka koskevat kohesiopolitiikan rahoitusta, on saatava tehokkuus ja varojen käytön valvomisen välille. Ja olisi hyvä, että mainitaan, kuinka köyhyyden vastaisessa taistelussa ja nuorten työllisyydessä käytetään näitä rahastoja ja että kuinka kohesiopolitiikkaa ulotetaan koskemaan koko Eurooppaa. Olen erittäin tyytyväinen, että nämä ajatukset otettiin melko suotuisasti vastaan esittelijän puolesta. Ja nyt se ilmeni näistä kompromisseista. Minua harmittaa, että siirtymävaiheita koskeva kompromissi sitä ei hyväksynyt, kun vihreät ja meidän ryhmä, mutta se ei tietenkään tarkoita, että tässä olisi ennalta määrälty äänestystulos, mutta yleisesti ottaen haluan kiittää esittelijä hänen yhteistyöstä. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitos, kollega Deutsch. Köszönöm lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, én magam. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä lausunnosta, lausuntoluonnoksesta. Toistan sen, mitä muut varjoesittelijät juuri ovat sanoneet. Mielestäni työmme on ollut hyvin hedelmällistä ja otaksun, että tämä lausuntoluonnos hyväksytään suurella enemmistöllä huomenna. Pari huomiota. Muutama, tu- muutama tunti ennen äänestystä on minusta hyvä puhua seuraavista asioista. Me toistamme toistamasta päästyämme että kohesiopolitiikkamme paras lisäarvo tulee integroidusta lähestymistavasta, äh, itse koheesiosta, oliko se sitten alueellisesta tai sosiaalisesta tai taloudellisesta koheesiosta, yhtenäisyydestä. Mutta minä olen sitä mieltä, että tämä integroitu lähestymistapa, samoin kuin ne tavat, joilla me viittaamme tähän integroituun lähestymistapaan, jäävät usein vain symbolisiksi, eivätkä ne muuttu, muutu teoiksi. Ja siksipä mielestäni meidän tulisi kiinnittää huomiota tähän ongelmaan viimeistään vuoden 2013 jälkeen. Tämä integroitu lähestymistapa. On asia, jonka pitäisi muuttua muuksikin kuin vain sloganiksi. Meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota työllisyyspolitiikkaan kohesiopolitiikan sisällä. Ja tässä yhteydessä olisi otettava huomioon eri alueiden erilaiset tarpeet ja tilanteet. Toinen seikka, johon haluaisin kiinnittää huomionne, on se, että mielestäni on tärkeää, on tärkeää, että työllisyysvaliokunta tukee meidän tarkistuksiamme tarkistuksiamme, joiden myötä järjestelmästä on tarkoitus tulla joustavampi, koska tämä joustavampi järjestelmä puolestaan helpottaisi, helpottaisi köyhempiä alueita toteuttamaan riittäviä hankkeita. Toivon, että äänestämme huomenna juuri tässä hengessä. Kiitos. Vielen Dank. Zum Schluss gebe, gebe ich... Kiitos. Ja lopuksi vielä esittelijälle puheenvuoro, olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. Аз отново бих искала да благодаря на... Kiitos. Kiitos. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia kollegoja, varjoesittelijöitä ja haluaisin nostaa esille, että heidän huomiot ja kommentit olivat erityisen tärkeitä, tärkeitä minulle, sillä ne vaikuttivat tähän tekstin laatuun. Toivottavasti tulevaisuudessa meillä on samanlaista yhteistyötä ja että me voimme nämä meidän huomiot tuovan esille tähän hyvin yhtenäisen tekstiin. Kiitos. Kiitos. Huomenna äänestämme siis tästä lausunnosta. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan viisi Euroopan naapuruusvälineen perustaminen. Valmistelija on rouva Rapti. Mietintö on tehty AFETissa. Me olemme saaneet 41 tarkistusta. Ja annankin nyt sitten heti puheenvuoron valmistelijalle rouva Raptille. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ έχω μετρήσει γύρω στις 40 ε, και έχω... Kiitos puheenjohtaja. Uskoakseni on noin 40 tarkistusta, 10 kompromissia olen muotoillut. Kompromissit, jotka minä olen työstänyt, pyrkivät siihen, että lausunnon teksti olisi selkeämpää ja paremmin jäsenneltyä. Täällä on myös joitakin huomioita varjoesittelijöiltä. Kiitoksia niistä. Me voimme varmasti olla aika tyytyväisiä. Ja on tärkeää, että kollegat ovat mukana työssä. uskoakseni meillä on tässä hyvin selkeitä ehdotuksia naapureillemme. Tämä on ensimmäinen, minkä haluaisin sanoa. Ja sitten tämä ehdotettu asetusteksti ilman lausuntoa. Totta kai tässä kaikki ryhmät ovat olleet työstämässä lausuntoa mutta ilman tätä ei oikeastaan olisi ollut mitään huomioita liittyen sosiaalisiin kysymyksiin. Ne puuttuivat kokonaan. Ja nyt sitten tarkistusten kautta ne on sinne otettu mukaan. Tässä on kyse sosiaalisten perusoikeuksien takaamisesta. Tässä otetaan varsinkin erityisryhmät huomioon. Ja sitten täällä tulisi myös viitata sosiaalisiin oikeuksiin. Ja sitten kolmanneksi täällä on myös otettu huomioon työpaikkojen luominen. Me haluamme siis sosiaaliset puitteet, mitä sosiaalisuojeluun tulee. Me haluamme, että luodaan laadukkaita työpaikkoja. Me haluamme selkeätä työllisyyspolitiikkaa. Tähän pitäisi kuulua koulutus, koulutusohjelmat. Me haluamme, että työntekijöiden oikeuksia suojataan ja että että taistellaan väärinkäytöksiä vastaan työmarkkinoilla. Me haluamme taata sen, että kansainväliset sopimukset muun muassa ilon sopimuksia kunnioitettaisiin, samoin VTOn Täällä on otettu esille myös työnantajapuoli. puoli. Se täytyy totta kai myös yhdistää työn tekijäpuoleen alueellisella tasolla. Nämä kaksi asiaa siis täytyy pystyä yhdistämään. Ja mitä sitten työmarkkinaosapuoliin tulee, niin heitä tulisi myös kuulla ennen kuin tehdään uutta lainsäädäntöä. Ja totta kai haluamme myös taistella köyhyyttä vastaan. On erittäin tärkeää, että me saamme jatkuvasti tilannekatsauksen, tilan, jotta myös naapurivaltiot toimivat sen mukaisesti, mitä Euroopan unioni on vaatinut. Kun teemme tällaisia tarkistuksia, teemme, niin täytyy katsoa, onko tapahtunut edistysaskeleita totta kai myös liittyen niihin kantoihin olemme ottaneet esiin lausunnossamme. Haluaisin tässä lopuksi vielä kiittää ryhmien varjoesittelijöitä ja sihteeröistöä. Kiitos. Vielen Kiitos. Äh, Essa ja seuraavaksi. Thank you, Madam Chair. And Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös esittelijää hyvästä työstä. Kiitän kollegoita niistä monista muutosehdotuksista, jotka parantavat tätä mietintöä. Eritoten tärkeää on se, että naapuruuspolitiikassamme meillä on nyt väline, jonka avulla voimme seurata sitä, miten naapurustossamme EU-varoja käytetään. Ja meillä on nyt myös erilaisia indikaattoreita, joita voimme käyttää hyväksemme, voidaksemme seurata rahan käyttöä. Kaiken kaikkiaan EPP-ryhmä voi täysin palkein hyväksyä tarkistukset. Täällä on kaksi sellaista, jotka otan tässä esiin, koska kompromissi H on tekstiltään sellainen, että se menee aika pitkälle. Komission, komission tekstissä luodaan edellytykset e, ihmisten liikkuvuudelle ja people-to-people people to people kontaktien luomiselle, mutta tässä muutosehdotuksessa me puhumme tällaisesta kontrolloidusta liikkuvuudesta, controlled circle of mobility. Minä en ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Määritelmässä on kyllä aika pahoja aukkoja, ja siksi emme voi hyväksyä tätä tarkistusta. Pyydämme myös riittävää taloudellista tukea. Minusta komission perusteksti on paljon parempi. Ja tietyt kollegoiden tarkistukset menevät ehkä vähän liian pitkälle. Joten tarkistus H on minusta meidän mielestämme menee liian pitkälle. Sitten kompromissi C Tähän liittyy tärkeitä asioita, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sosiaalinen osallistaminen ja työntekijöiden oikeudet. Ne ovat kaikki tärkeitä. Mutta kun me sanomme, että niiden tulisi olla kaikkien toimien kautta kulkeva tavoite, kaikkien toimien kautta läpimenevä tavoite, niin se on aika pitkälle menevää. Sanoisin, että sukupuolten tasa-arvo, syrjimättömyys, ja jopa sanoisinpa vielä, että periaatteena sosiaalinen oikeudenmukaisuus toimisi, mutta sosiaalinen osallistuminen, osallistaminen ja työntekijöiden oikeudet, että niiden tulisi aina olla läpimeneviä tavoitteita kaikissa toimissa, niin siihen me kyllä pistämme äänestyslistaamme miinuksen. Mutta muuten olen kyllä sitä mieltä, että tämä on hyvin tasapainoinen, hyvin muotoiltu ja toivottavasti saamme tukea huomisessa äänestyksessä. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Haluaako komissiosta joku ottaa kantaa? Onko joku paikalla? Ilmeisesti ei. Hyvä. No niin, sitten lopuksi vielä esittelijä saa puheenvuoron. Rouva Rapti, olkaa hyvä. Eh, Δεν περίμενα να πάρω το λόγο τόσο γρήγορα. Άλλη σκιό... En olettanut, että pääsen puhumaan näin nopeasti uudemman kerran. Hyvä puheenjohtaja. Olen tästä erittäin tyytyväinen. Kollegat ilmeisesti luottavat minun, niin mikä se mukavampaa. Haluan kiittää kaikkia jälleen kerran huomioista. Ja sanon nyt muutaman kommentin, mitä tulee ähm, kierrätysasiaan siihen, että henkilöstöä siirretään naapurimaihin. Se tuo toki tietotaitoa, mutta kun tämä tietotaito otetaan, niin tässä on taas ajatuksena se, että kun palataan kotimaahan, niin se tieto, jonka haluavat ovat matkoiltaan saaneet, niin voidaan käyttää niissä maissa, missä on tarve. Tässä ei ole tarkoitus lähettää korkeasti koulutettuja nuoria miehiä ja naisia Euroopan unioniin, jotta he saavat tietoa. Jos ajatuksena on se, että he sitten lähtevät omasta maastaan ja jäävät EU-hun, näin ollen me osallistuisimme. Minkäs tämä nimi nyt? Aivo. Aivovuotoon. Ja tahattomasti me siis ottaisimme tähän aivovuotoon osaa. Ja kun puhun tiedon ympyrästä, niin se on tässä ajatuksena. Ajatus on, että nämä ihmiset, jotka vierailevat EU-ssa, palavat omiin maihinsa – hyvän tietotaitopaketin kanssa. Me pyrimme etenemään H ja C kompromissien kanssa. Katson, voisinko katsoa sanamuotoa uudelleen, mutta ajatuksenani oli, että joskus on parempi, mikäli yritetään mennä hieman pidemmälle – jotta säästetään sellaisia asioita, jotka saattaisivat muuten olla uhattuna. Silvana Meppinä ja SEDn ryhmänä on tähän hyvin herkkä. EPP on myös hyvin herkkänä näistä sosiaaliasioista, mutta nyt elämme kriisin hetkeä EU:ssa ja naapurimaissa. Siksi nyt onkin niin erityisen tärkeää, että me kiinnitämme erittäin paljon huomiota näiden asioiden käsittelyyn ja varmasti me pystymme etenemään näitä. Kiitos Saarille kommenteista ja kiitos kollegoille luottamuksesta, jonka minulle osoittavat kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Me tulemme huomenna äänestämään tästä ja AFET sitten sitten myöhemmässä vaiheessa. Sitten siirrymme esityslistaan seuraavaan kohtaan, kohta 6, Euroopan tilasto-ohjelma 2013-2017. Valmistelija on kollega Kosa EPPstä. 14 tarkistusta jätettiin Muut jättivät 69, on tehty kahdeksan kompromissiesitystä ja herra Kosa ei, ei ole paikalla, joten täällä on joku ilmeisesti korvaamassa hänet. Olkaa hyvä. Herra Kosa ei pääse paikalle. Luen, mitä hän on kirjoittanut. Luen tämän unkariksi. Viime kokouksessa me keskustelimme tarkistuksista, jotka jätettiin Euroopan tilasto-ohjelman vuosille 2013 ja 2017. Sanoin, että on joitakin erittäin tärkeitä elementtejä, mitä hankkeen tavoitteeseen tulee. Siinä on käsitelty menneitä ongelmia ja tulevia haasteita. Tilastojen laatiminen on yhä tärkeämpää ja on erittäin tärkeää, että me käytämme samoja määritelmiä Euroopan alueella. Me haluamme, että tietoihin pääsee helpommin käsiksi ja me haluamme, että jäsenvaltioiden toimivaltuudet ovat haasteiden mukaisia ja taakka tulisi myös kantaa tasapuolisesti tasapainoisesti. Asiantuntijoiden pitäisi pystyä puhumaan yhteistä kieltä, kun tätä uutta hanketta toteutetaan. Ja tässä yhteydessä täytyisi totta kai ottaa myös jäsenvaltion erityispiirteet huomioon. Me olemme saaneet joitakin mielenkiintoisia tarkistuksia. Pidimme kokouksen 23. päivä toukokuuta esittelijöiden ja neuvonantajien kanssa ja saimme aikaiseksi kahdeksan kompromissiesitystä, jotka kattavat yhdessä 30 tarkistusta. Tarkistukset, joita en voi tukea, Niitä on noin kolmasosa kaikista tarkistuksista, eli olemme päässeet sopuun noin kahdesta kolmasta, kolmasosasta tarkistuksia. En voi tukea näitä teknisiä tarkistuksia ja lainsäädännöllisiä tarkistuksia, koska jos ne hyväksyttäisiin, niin siinä hankkeen toteutuminen olisi vaarassa ja tulkinta olisi vaikeampaa. Me puhumme tässä lainsäädäntötekstistä ja siksi meidän täytyy todellakin olla hyvin tarkka. Meidän täytyy ottaa huomioon muut strategiat ja hankkeet Euroopan unionissa. Ja haluan kiittää kaikkia ponnisteluista. Merci, Monsieur Sogar. Euh, je donne la parole au rapporteur fictif. Kiitos. Asset SDn varjoesittelijä saa puheenvuoron seuraavaksi. Kiitos Meillä oli varjoasettelijoiden koko Strasbourgissa 23. toukokuuta. Se oli hyvin hyödyllinen. Me kävimme läpi kaikki tarkistukset. Kaikista me keskustelimme. Me saimme kompromissin aikaiseksi kahdeksaan. SED-ryhmä esitteli useita muutosehdotuksia. Kosa ei kaikkia hyväksynyt ja puhukseni totta, niin kahdeksan viittasivat ö, ö, siihen, että olisi pare, tarkoitus suunnitella tasa-arvoisempia toimenpiteitä, ja se on eräs tavoite, ja se sopii EUn laajempaan tavoitteeseen. Kahdeksan muutosta korostavat näitä korkean tilastoja, ja niistä keskustellaan huomenna yksitellen. Ja toivottavasti ei ainoastaan meidän ryhmä, vaan muutkin ryhmät tukevat niitä. Mitä tulee meidän tavoitteisiin, me haluaisimme, että voisimme tukea ja saada aikaiseksi korkean laadun tilastoja, sillä niitä tarvitaan taloudellisen kriisin aikoina, ja politiikan tulisi perustua asianmukaiseen ja vertailukelpoiseen luotettavan tilastotietoon. Me Teemme myös suullisia muutosehdotuksia ja SD-ryhmä korostaa sitä, kuinka näitä ohjelmia tulisi ohjata siten, että katetaan ne kulut, joita tarvitaan, joita saadaan parannettua kapasiteettia sen suhteen, että saadaan kansallisen korkealaatuista tilastotietoa ja tuetaan myös kansallisten tilastolaitosten tekemistä. Mm, Tästä tullaan äänestämään ja uskon, että enemmistö äänestää puolesta. Tämä on hyvä lausunto ja mietintö ja nämä muutosehdotukset vielä paransivat sitä edelleen. Kiitos. Merci, Madame Deli. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à féliciter euh, le... le... Eli kiitos, haluan onnitella esittelijä mutta haluan nostaa esille kolme seikkaa, jotka löytyy muutosehdotuksista ja pyydän teiltä tukea. Ensinnäkin minä olen sitä mieltä, että nyt pitää lopettaa sellainen ajattelumalli, että kaikki kulkee tällaisen talo- makrotaloudellisen prisman läpi. Eli kriisi ei saa viedä tärkeintä liian kauas silmistä meili kansalaiset ovat tärkeimmässä roolissa. He tekevät talouden eikä toisinpäin. Siksi minä toivon, että me ponnistelisimme tähän suuntaan siihen, että vahvistaisimme muun muassa sosiaalisten indikaattoreiden laatua ja kirjoa. Ja tätä tilaisuutta olisi käytettävä hyväksi, jotta voidaan laite saapantoalolle globalisaation sosiaaliset, sosiaalinen arviointijärjestelmä. Ja minä olen sitä mieltä, että pitää katsoa, mikä on kustannustehokkuus tässä työskentelyssä, mitä tulee eurooppalaiseen tilastojärjestelmään, mutta olisi, ö, ei olisi rakentavaa, jos tähän korostettaisiin, jos tähän, tässä säästettäisiin sillä nimenomaan pitää harmonisoida ja keskittyä tilastotiedon yhteiseen tuottamiseen. Lisäksi olen tyytyväinen siitä, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että teemme tilastoja koskien asumista. Asuminen on meidän eurooppalaisten kansalaisten yhteinen asia ja ennen kaikkea pääsy asumiseen on tärkeä. Eli Kodittomuus on erittäin tärkeä asia. Se on köyhyyden hyvin rajumuoto ja ö, edustajina meidän on ensinnäkin analysoitava kodittomuutta, jotta pystymme paremmin siihen puuttumaan. Kiitos. Merci beaucoup. Um, Est-ce un Kiitos. Bunyan. Sorry about that, I've got my... Anteeksi, minulla oli vielä luurit korvilla. <clears throat> Ei minulla paljon sanottavaa ole, koska käytännössä olemme yhtä mieltä kaikesta esittelijän kanssa. Sovimme kaikesta jo ihan kättelyssä. Muutama kielellinen muutos vain. Mielestäni me olemme kyllä oikaisseet kaikki pienet ongelmat, paitsi nämä korkealaatuiset tilastoasiat. Siinä on kyse mielestäni lähinnä oikeudellisesta määrittelyongelmasta. Varjoesittelijöiden kokouksessa keskustelimme asiasta ja kompromissiehdotukset kyllä heijastavat konsensusta ja äänestäisin myös suullisen esityksen, Papadopulon esityksen puolesta – josta me yhdessä suusanallisesti jo sovimmekin. Joten sanon, että hyvää työtä, hyvin toimittu esittelijä. Meillä on oikein hyvä konsensus nyt saatu aikaan. Kiitos. Merci beaucoup. Est-ce la commission? Kiitos. Onko komission edustaja paikalla, joka haluaisi puhua? Mm, ei näytä olevan. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Annan jälleen puheenvuoron eli Ari. Kiitoksia kovasti. Shogurin täytyi lähteä, koska hän on toisen valiokunnan jäsen ja hänen täytyy mennä sinne. Ihan näin yhteenvedon omaisesti voisin sanoa seuraavan, ja olen seurannut hyvin tarkkaan tätä asiakirjaa. Mielestäni teksti on hyvä oikein hyväksyttävä suurelta osin. Lausunto sen enempää kuin mietintökään, johon tämä lausunto liittyy, eivät toki tietenkään ratkaise pitkäaikaista ongelmaa, joka liittyy siihen, että 28 jäsenvaltiota käyttää erilaisia tilastojärjestelmiä, mikä joskus vaikeuttaa eurooppalaisten aloitteiden aloittamisen. Mutta olen kyllä sitä mieltä, että Kosa ja hänen kollegonsa ovat tehneet oikein hyvää työtä ja hänen puolestaan haluaisin tässä ja nyt kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään hyvästä yhteistyöstä ja otaksun, että tämä hyväksytään suurella enemmistöllä. Kiitos. Kiitos. Me äänestämme huomenna tästä Kosan mietinnöstä. Ja nyt siirrymme kohtaan 14. Ja anteeksi, nyt olen aivan hakoteilla. Siirrymme kohtaan kahdeksan. Ja liitten, eli tämä on mietin, äänestysmietinnöstä, joka koskee Euroopan globalisaatiorahastoa. Kyseessä on yleisteksti. Se koskee teknisen avun pyyntöä, jonka komissio on tehnyt. En saanut muutosehdotuksia ja Tämä on, tästä sitten äänestetään sähköisesti. Jostain syystä onko kaikilla kortit mukana? Minulla ei ole. Äänestän kyllä puolesta. Joten nyt äänestyskortit esille, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, ei, äänestys on vielä käynnissä. Eli vielä on yksi ihminen, joka on laittanut kortin, mutta ei ole äänestänyt. Joku ei siis halua ilmeisesti ilmoittaa kantaa. No, äänestys päättyi joka tapauksessa. 30 ääntä annettu. 30 puolesta. 29 puolesta yksi vastaan. Eli tämä hyväksytään. Eli Eli seuraan ajan Euroopan globalisaatiorahasto, eli tämä on urheilu. Anteeksi, kyseessä on siis urheilujalkinen yritys, ja tässä ei ole tarkistuksia. Äänestämme sähköisesti. 30, kaksi puolesta, yksi vastaan. Tämä siis hyväksytään suurella enemmistöllä. Eli nyt tämä lyhyt äänestyssessio on päättynyt. Keskeytän istunnon hetkeksi, jotta saamme järjestäydyttyä. Eli nyt siis tulee EAYn pääsihteeri Bernadette Segol puhumaan. Kiitos. Maybe you can sit on Alors, Chers collègues, je vous propose de, de... Hyvät kollegat, ehdotan nyt, että jatkamme työskentelyämme. Olkaa hyvä ja istukaa paikoillenne. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa ensimmäistä kertaa tänne valiokuntamme tervetulleeksi siis ensimmäistä kertaa hänen valintansa jälkeen, EAYn pääsihteeri Bernadette Segol. Ja me kaikki olemme varmasti hänet tavanneet eri tilanteissa, ottaen huomioon meidän työskentelyn, mutta nyt on erittäin hyvä hetki käydä yleiskeskustelua niistä ehdotuksista, jotka komissaari Andor on esittänyt äh, kollegiolle, aina, äh, mitä tulee tähän työllisyys, niin kutsutun työllisyyspakettiin. Eli on hyvä, että on kokonaisuusnäkymä tähän tilanteeseen ja voidaan tehdä uusia Euroopan tason ehdotuksia ja voisimme myös, myös ö, ottaa kiinnitän huomiota siihen, että tässä kollegio on kiinnittänyt erittäin paljon huomiota tähän tarjonta-aspektiin. Mutta nyt annan pääsihteerille puheenvuoron, jotta hän voi tehdä pienen alustuksen ja sitten käydäänkin tällaista kysymysvastausleikkiä. Eli teillä on nyt kymmenisen minuuttia aikaa tähän alustukseen. Merci présidente, merci euh, Pervenche, cher euh, membre. Kiitos puheenjohtaja Pervenche. Kiit- olen erittäin otettu, että pääsen puhumaan täällä asiasta, joka on EAYlle nyt meidän huolenaiheessa kaikkein tärkein, eli työllisyystilanne huononee monessa Euroopan unionin maassa ja monessa maassa tilanne on nyt liioittelematta dramaattinen. Ja tässä on nyt pelissä eurooppalaisen koko hankkeen uskottavuus ja tästä näkökulmasta on selvää, että meidän tulee kiittää komissaarion aloitetta, komission aloitetta, eli tätä työllisyyspakettia, joka siis asettaa työllisyyden ensisijaisen tärkeäksi asiaksi Euroopan painopisteessä. Minä yritän nyt puhua hyvin tiivisti ja lyhyesti. Minä kerron, missä me näemme hyviä asioita, mutta nostamme myös esille tämän työllisyyspaketin ongelmakohdat. Puhun ensinnäkin näistä ongelmakohdista. Me olemme hieman hämillämme. Meillä on suuria epäilyksiä sen suhteen, mitä tulee tämän työllisyyspaketin tehokkuuteen. Ainakin siinä tilanteessa, mikäli, sitä, mikäli sukee käsi kädessä nykyisten säästöohjelmien kanssa. Mikäli ei jarruteta näitä säästötoimia ainakin muutamaksi kuukaudeksi, nämä säästötoimet, joita pannaan täytäntöön Euroopan unionin maissa, niin en näe, miten me voimme saavuttaa työllisyyden kasvun Euroopan unionissa. Meille tämä ongelmatilanne on jatkuma säästötoimille ja tässä on samaan suuntaisesti pyritty tekemään muutamia työllisyystoimia, niin tämä ei mielestämme riitä siihen, että saadaan oikeanlainen dynamiikka työllisyystilanteeseen. Asia, jota me myös harmittelemme tässä työllisyyspaketissa, on se, että tässä jatketaan keskittymistä rakenteellisiin asioihin, jotta saadaan työllisyystilanne paremmaksi. Kuten arvon puheenjohtaja mainitsitte, niin kysymyksenä ei ole se, että saadaan työllisyyden että saadaan pikemminkin enemmän kysyntää työllisyydelle. Eli kaikki nämä rakenteeseen puuttuvat kysymykset, niin ne keskittyvät ennen kaikkea sellaisen sanaan, jonka olemme kuulet jo monen vuoden ajan, tämä flexicurity joustoturva. Eli Pohjoismaissa tämä on öö, olemassa, mutta useissa jäsenvaltioissa se mahdollistaa sen, että palkataan ja irtisanotaan ihmisiä helpommin. Eli tämä on ikään kuin esitetty. Eli tämä siis puuttuu suoraan työntekijöiden turvan yritysten sisällä. Olemme usein maininneet tässä yhteydessä, että joustoturva on positiivinen asia silloin, kun se puuttuu tähän työmarkkinoiden aktiiviseen toimintaan – mutta tapa, jolla se on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa, niin on kyllä hieman erilainen tästä meidän näkemyksestä. Me tiedämme, mitä on tehty tähän työmarkkinoisapuolten välisen keskusteluun ja mitä on tehty Kreikassa ja Espanjassa siten, että tätä käsitettä ei voida kuulla positiivisena asiana. Mitä tulee kysymykseen siitä, että painostetaan työpaikojen luomista, niin me olemme sitä mieltä, että on työllistämistukia, kuten tässä paketissa ehdotetaan, mutta mielestämme on tärkeää puhua siitä vääristymästä, jonka tämä järjestelmä saa aikaiseksi – sillä usein tapahtuu niin, että työntekijöitä irtisanotaan ja sitten palkataan uudestaan ja käytetään näitä tukia tässä hyväksi. Me olemme sitä mieltä, että on yhteinen puuttuminen yritysveroihin, mutta mitä tulee tähän kulutuksen verottamiseen, niin tämä ei mene oikeaan suuntaan, sillä tämä estää sen, että tulot jaetaan tasaisemmin. Epävirallinen ja epävirallinen työskentely on pitkään ollut aihe, josta EAY on puhunut, ja me olemme yhtä mieltä siitä, mitä työtarkast, mikä työtarkastajan rooli voi olla, mutta me tiedämme, että säästö toimien myötä on vähemmän työtarkastajia ja tässä löytyy yhteys säästötoimien välillä ja tämän työllisyyspaketin välillä. Mitä tulee palkkoihin ja palkkioihin, niin tämä on meille tärkeä aihe ja se on myös hyvin vaikea aihe, sillä on eräs asia, josta meidän on onniteltava itseämme tässä, tämän paketin suhteen. Tässä puhutaan palkojen reaalikasvusta ja tässä on unohdettu tämä palkan kasvu ö, eri muodoissaan. Eli tässä pitää stimuloida palkkojen kasvamista ennen kaikkea sellaisissa maissa, joissa ollaan merkittävästi jäljessä. Tässä pidetään palkka-asiaa tällaisena kilpailukyvyn hienosäätämisen työkaluna, eli jos haluaa olla kilpailukykyinen, niin silloin palkkoja on alennettava. Ja tämä palkkojen alentaminen, niin me kutsumme sitä polkumyynniksi. Se on meille suuri ongelma tämä palkkojen polkumyynti ja me emme sitä voi mitenkään hyväksyä. Komissio korostaa myös minimipalkka-asiaa. Meille minimipalkka on sellainen palkka, joka ei voi syrjäyttää niitä palkkoja, joita neuvotellaan useissa valtioissa. Eli työehtosopimusneuvottelut ovat meille korvaamattomia, eli minimipalkkojen asettaminen saattaa jossain tilanteessa olla positiivinen, jotta saadaan köyhyyttä vähennettyä. Tämän sanottua niin, niin ei pidä sekoittaa asianmukaista palkkaa ja minimipalkkaa. Eli joissain valtioissa minimipalkat eivät ole säällisiä, ne eivät mahdollista säällistä elämää siten, että voi maksaa itselleen asumuksen, lasten koulutuksen niin kuin pitäisi mahdollista olla. Tietyt sektorit nostetaan esille sellaisina, että ne voivat luoda paljon työpaikkoja, ennen kaikkea vihreä talous, ympäristötalous. Ja toki me olemme sitä mieltä, että täällä on mahdollisia työpaikkoja, niin jotta nämä työpaikat todella luodaan, niin pitää olla rahoitusta, pitää olla panostuksia tälle alalle. Ilman näitä panostuksia työpaikkoja ei luoda. Eli nämä toiveet, mitä tässä esitetään, niin eivät toteudu, ellei todellakin panosteta tälle sektorille. Lisäksi halutaan luoda työpaikkoja hoito- ja sosiaalialalle. Tässä näillä kahdella alalla on erittäin paljon mahdollisuuksia, mutta ja sanon tässä kohden kaksi asiaa, eli tämä on meille ennen kaikkea julkisiin palveluihin liittyvä asia. On kaikkien oikeus, että pääsee sosiaalipalveluiden ja hoitopalveluiden pariin ja hoito- ja sosiaalipalveluista on tehtävä julkisia palveluja ja me tiedämme kuinka paljon näitä kahta sektoria juuri asetetaan uhdan, uhanalaisiksi näiden nykyisten säästötoimien puitteissa. Tässä esille nostetaan myös informaatioteknologia ala ja muistuttaisin jälleen, että näiden alojen suhteen ei pitäisi mennä sellaisen tilanteeseen, että eritellään miesten ja naisten työpaikat erilleen. Naiset ovat usein hoitoalalla, jossa vaaditaan joustavuutta, jossa palkka on huono. Ja sitten on siis nämä eri työpaikat ja sitten on muut kategorian. Eli mikäli halutaan lisätä työpaikkoja, pitää toimia niin, että naisvoittoiset alat ovat huonompi palkkaisia mitä tulee yhteisön rahastojen käytöstä työpaikkojen luomisessa. Me toki tuemme sitä, että näitä rahastoja käytetään, jotta saadaan luottua työpaikkoja, mutta me olemme sitä mieltä, että näitä rahastoja tulee käyttää siten ja niiden tulee luoda sellaisia toimia yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki ne tarpeet, joita kaikissa maissa ja jopa kaikilla alueilla on. Tähän mennessä me emme ole nähneet kovinkaan monia toimia, jotka olisivat kulkeneet tällä tavoin. Me uskomme, että tämä on kuitenkin mahdollista ja olemme huomanneet, että tietyissä valtiossa vaikkapa Espanja, joka on vaikeassa tilanteessa, kuten myös Kreikka, niin sen sijaan, että edistetään ja käytetään sosiaalidialogia ja työmarkkinaosapuolia vektorina näille hankkeille, niin näitä hankkeita usein kehitellään näiden osapuolten selän takana tai siten, että niitä oteta huomioon. Olen sitä mieltä, että sosiaalidialogia, jota tässä nostetaan esille, tässä teollisuuspaketissa, niin me kyllä tuemme juuri tällaista keskustelua. Me olemme sitä mieltä, että tämä on hyvä asia, mutta useissa valtioissa käytännössä ollaan hyökätty työmarkkinaosapuolia vastaan – kun nähdään, että ne valtiot, joissa tässä työmarkkinaosapuolten välisessä keskustelussa on onnistuttu, niin siellä voidaan kaikkein parhaiten. Ja sitten tämä Troikan politiikka hyökkää nimenomaan tällaista keskustelua vastaan. Näin on tapahtunut Espanjassa, Kreikassa. Ja se on ollut vaihtoehto tälle työmarkkinosapuolten keskustelulle, niin mielestäni tässä on eroa sen välillä, mitä paperilla on ja mitä maissa todella tapahtuu. Tämä komission asiakirja kiinnitti huomiomme muun muassa eurooppalaiseen taloudelliseen hallintoon. Ja tässä ehdotetaan eurooppalaisille työmarkkinaosapuolille suurempaa yhteistyötä. Tai ainakin sitä, että heitä kuultaisiin enemmän. Yhteistyö nyt olisi kenties liian juhlava sana. Meidän mielestämme ei ole normaalia, että eurooppalaiset talousministerit kokoontuvat ja kes- keskustelevat palkoista eurooppalaisella tasolla, omalla tasollaan ilman, että otetaan huomioon epätasa-arvoa, ilman, että kiinnitetään huomiota köyhyyteen. Eli talousministerit omivat keskustelun palkoista ilman, että koko työllisyyden ongelmallisuutta otetaan huomioon. Pyrkimys siihen, että yhdistetään työllisyyskysymykset, se, että yhdistetään työllisyyskysymykset tähän taloushallintoon, niin on hyvä asia. Me haluamme korostaa, että palkka ei ole sellainen, että EU voi siihen puuttua, vaan siitä, se on sellainen, että kansalliset työmarkkinosapuolet päättävät aiheista kansallisella tasolla. Ja tämä ei ole sellainen asia, jossa tullaan puuttumaan työmarkkinaosapuolten autonomiaan. On hyvä, että katsotaan, mitä EU-tasolla tapahtuu öö, palkkojen ja epätasarvon suhteen, vaan on hyvä, että katsotaan myös, mikä on kysyntä ja tarjonta. Niin me olemme kyllä EUssa valmiita keskustelemaan tästä, mutta mitä tulee pakkojen määräämiseen ja asettamiseen, niin olemme tietenkin sitä mieltä, että tämän pitää olla asia, josta neuvotellaan ja keskustellaan kansallisella tasolla. On mahdollista, että jonain päivänä me voisimme keskustella tästä aiheesta työnantajien kanssa eurooppalaisella tasolla, mutta minä nyt voin rauhoituksen rauhoittamisen sanona sanoa, että tämä päivä ei ole ainakaan tähän mennessä saapunut. Näiden kuulemisten ohella niin nostaisin esille sen, että me käymme jo makrotaloudellisia keskusteluja. Tämä ei ole ollut tyydyttävää monella tasolla. On kuitenkin kiva, että se on olemassa. Mutta olen sitä mieltä, että tämä makrotaloudellinen keskustelu, sitä olisi parannettava siten, että otetaan työllisyys- ja talousasioista vastaavat ministerit saman katon alle, että keskusteltaisiin työllisyys, talous- ja rahoitusasioista. Se on ainakin ehdotus, jonka me tulemme tekemään komissiolle vastauksena heidän asiakirjalle. Ja lopuksi meillä on työryhmä, joka kokoontuu kutsuttu komission jäsen Andor tulee esittelemään tämän paketin. Meillä on äh, tästä oma Eli me äh, vielä esitellään tämä omalle hallituksellemme nyt. Olen varmastikin täyttänyt minun, minun varatun ajan. Kiitos. Se klassia ensin, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin toivottaa tervetulleeksi rouva Sekulin. Tämä on, mielestä, tämä on uskoakseni hänen ensimmäinen esiintymisensä täällä. Ja S- ja D-ryhmän puolesta voin kyllä todeta, että me tiedämme, mitä EAY näinä hankalina aikoina tekee, jotta koko Eurooppamme ei hukkuisi. Ja te osoitatte kyllä merkittävää vastuuntuntoa ja pyritte pitämään huolen siitä, että me emme unohda niitä periaatteita ja arvoja, jotka ovat koko Euroopan unionin taustalla. Te sanoitte, että on niin hyvää kuin huolestuttavaakin siinä tiedonannossa, joka on liitetty työllisyyspakettiin. Me olemme yhtä mieltä. Huomenna me äänestämme päätöslauselmasta, jossa korostetaan näiden molempien asioiden tärkeyttä. Me ymmärrämme sen, mitä komissio ja sen kollegio tekevät. Tarvitaan uutta kasvuvisiota Euroopassa, mutta täytyisi myös puuttua erilaisiin puutteisiin. Mainitsen niistä nyt pari. Teemmekö me riittävästi? riittävästi. Tai oikeastaan puhun tässä kollega Steinbockin puolesta, joka ei päässyt tänne tänään, mutta hän on erittäin huolissaan palkoista ja työehtosopimusneuvotteluista. Tämä asia mainitaan äh, asiakirjassa. Siellä otetaan äh, esiin ajatus kolmikanta palkkavalvonnasta ja Mm, lähdetään siitä, että työmarkkinaosapuolet tekisivät tämän yksin. Joskus näin tätä toteutetaan hyvinkin hanakasti, joskus vähemmän äänekkäästi, mutta joka tapauksessa <clears throat> meitä huolestuttaa sellainen tilanne, jossa hallitukset – aika pitkälle sanelevat palkkasopimuksia. Sellaista emme todellakaan halua. Toinen asia, josta olemme huolissamme, ovat nuoret. Kyllä nuorison tarvitsee enemmän kuin 4 miljoonaa euroa. Sehän on vitsi. Jos on kuusi miljoonaa nuorta, jotka eivät tee työtä, eivät opiskele, elävät sellaisessa maassa, jossa ei ole mitään mahdollisuuksia saada omia varoja liikkeelle heidän hy- hyväkseen, niin ei tilanne hyvältä näytä erityisesti, kun nimenomaan leikkaukset kohdistuvat nuoriin. Mistä me saamme apua näille nuorille ihmisille, jos me lopetamme sellaisia ohjelmia, joiden avulla on tähän saakka autettu nuoria työttömiä avun tarpeessa olevia ihmisiä. Eli meidän täytyy talousarvionkin osalta tehdä jotain tämän, tähän asiaan puuttumiseen. Ja lopuksi hyvä puheenjohtaja. Tämän päivän asialistallamme tulisi puhua myös jotain jälleenrakentamisesta, restrukturoinnista. Toivon, että te voitte tälläkin saralla meitä auttaa, koska on tärkeää, että me todellakin siirrymme sanoista tekoihin. Ja ihan viimeisin kommenttini on seuraava. Olette puhunut ammattiyhdistysliikkeen roolista ja hyvä rouva Segal, olen huolissani kuilusta, joka vain levenee pohjoisen ja etelän välillä. Sitä tapahtuu myös poliittisten perheiden sisällä. Oh, onko tämä virus nyt tarttumassa myös ammattiyhdistysliikkeeseen? Muistelen, mitä Bertolt Brecht aikoinaan sanoi. Tulivat ottamaan juutalaiset, en ollut huolissani, koska en ollut juutalainen. Alkoivat vainota katol, kommunisteja. Mm, lopulta tulivat hakemaan minut, koska kukaan, ketään muuta ei ollut enää jäljellä. Eli pelkään, että sitten kun he tulevat meitä hakemaan, niin kukapa meitä sitten auttaisi. Chartier, puis Seuraavaksi Merci, Madame la Secrétaire Générale, d'être... Euh, Kiitos, arvon pääsihteeri, että saavut kertomaan valiokunnallemme EAYn kantoja tästä työllisyyspaketista ja kiitos tästä keskustelun mahdollisuudesta, että me voimme tuoda esille meidän ajatuksia ja ilmoittamaan myös, kuinka paljon voimavaroja ja ponnekuutta meillä on, jotta näitä kantoja voidaan puolustaa. Tämä maailmanlaajuinen talouskriisi, joka käy läpi Eurooppaa ja koskee Euroopan työllisyyttä merkittävästi, niin Tässä on kiinnitetty enemmän huomioon talous- ja rahoitusasioihin, eikä riittävästi huomiota työllisyysasioihin, ja nyt elämme tärkeitä vaiheita. Tämä työllisyyspaketti on erittäin tärkeä. Siihen pitää kiinnittää paljon huomiota, mutta tässä valiokunnassa on myös kyettävä jakamaan nämä välittämään nämä sosiaaliset huolet ähm, muille, kaikille poliittisille ryhmille ja koko parlamentille. Mielestäni tässä ei pitäisi olla poliittisia raja-aitoja. Ensimmäinen kohta, josta halusin puhua, on ennakoiminen, toki työpaikojen luominen, äh, elvytys, työllistettävyys ovat tärkeitä asioita, mutta kuinka te näette sen, että kiinnitetään huomiota siihen, että ennakoidaan uusia työpaikkoja ja mitkä ammattikunnat tulevat näitä työpaikkoja tai mitkä alat ovat työ, työtä tarjoamaan. Ranskan tut, Ranskassa tehdyt tutkimukset, CDFOPin tutkimukset ovat osoittaneet, että suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja on tiettyjä aloja, joilla ei ole riittävästi sitten korvaavaa työvoimaa. Eli kuinka voidaan kiinnittää huomiota tähän asiaan, kuinka AI voi osoittaa apua ja tarjota asiantuntemustaan avuksi tässä asiassa. On erittäin tärkeää, että kiinnitetään tähän huomiota. Ja nämä vihreät työpaikat keskustelemme tästä toisessa valiokunnassa. Se on tärkeä uusi ala. Vihreä kyllä, mutta näissä vihreissä asioissa pitää poistua itse ympäristöstä, jotta mennään sosiaaliseen ympäristöön. Kuinka AI voisi auttaa tässä asiassa? Toinen asia, jonka nostan esille, on se, millainen hallinto eurooppalaisille rahastoille on oltava nämä rahastot, joita me tarjoamme avuksi työllisyyden parantamisessa. Nämä rahastot ovat sellaisia, että niitä ei käytetä riittävästi, varoja on käyttämättä. Nyt meidän valiokunta, me nimenomaan puolustamme eurooppalaisia rahastoja, jotka pyrkivät parantamaan työllisyyttä, niin kuinka te teidän laajan verkoston, yhteisverkoston avulla voitte auttaa luomaan hankkeita, jotka voivat käyttää näitä rahastoja ja jotka mahdollistavat sen, että ruohonjuuritason työskentely on tehokkaampaa. Eli tässä on tämä rahastojen hallinnointi, joka on ongelmallinen. Kolmas asia, josta haluaisin puhua, on työpaikkojen luominen. Nyt on nähtävissä. No, meillä nyt ei välttämättä ole sama mielipide kaikista asioista, mutta emme voi yksinkertaisesti keskittyä siihen, että puolustamme työpaikkoja. Meidän pitää, jotta voimme puolustaa tiettyjä työpaikkoja, niin meidän pitää tukea yrityksiä omassa kehityksessään ja yhteiskunnan kehityksessä nämä kehitysaskeleet saattavat johtaa siihen, että tietyt työpaikat katoavat. Ja meidän pitää reagoida hyvin nopeasti, jotta sillä, että me tunnustamme osaamista ja jotta muun muassa globalisaatiorahaston avulla me voimme ottaa työntekijöitä ja antaa heille uudet, uuden osaamisen, jotta he voivat pysyä työmarkkinoilla. Sen sijaan meidän pitää puuttua tähän kehitykseen sen sijaan, että ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa työpaikkoja yksinkertaisesti katoaa. Me ei... Tässä on vielä paljon sanottavaa. Puhuitte informaatioteknologiasta ja viestinnästä ja sitten vastakkainasettelusta, joka saattaa olla miesten ja naisten välillä. Se oli, kiitän tästä huomiosta, mutta tämä kuilu, joka saattaa kehittyä IT-teknologioiden suhteen maaseudun, maaseutualueiden ja kaupunkien välillä, niin Tosiasia on se, että EU-tasolla meidän on reagoitava nyt hyvin nopeasti, sillä me haluamme kaksi vaiheisen, vaihteisen Euroopan, mm, onko IT-teknologiat todellakin tarpeellisia ja pitääkin kiinnittää siihen, ettei maaseutu joudu paitsi tässä tilanteessa. Arvon puheenjohtaja, tämä on viimeinen kommentti. Viimeinen kohta, jonka nostan esille, työmarkkinaosapuolten mukanottaminen, eli ne tarkistukset, jotka teemme, jotka, mietin, jotka koski Euroopan sosiaalirahastoa, niin me saimme aikaiseksi sen, että tässä voidaan voimistaa työmarkkinaosapuolten roolia. Nilsson ja Linkevich. Saatte vähemmän aikaa kuin aiemmat puhujat. Eli luen nyt puhelistan Schröter, Rapti, Darden, Benjon ja minä puhun myös lyhyesti. Tack för formen och tack till Bernadette Sigol for inledet om... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Bernadette Segol tästä kannanotosta työllisyyspakettiin. Säästökurssi julkisella sektorilla, se on nyt liikaa keskustelun aiheena. On tärkeää, että me keskitymme työllisyyteen. Pääsihteeri sanoi aivan oikein. Tilanne on todellakin dramaattinen Euroopassa tällä hetkellä. Minä olen varma, että jos tuetaan vihreää kasvua, vihreitä työpaikkoja, niin voidaan saada aikaa kestävää kehitystä. Tätä kautta saamme myös kestäviä investointeja. Olin Koni Helgorin kanssa yhdessä konferenssissa ja siellä sanottiin, että fossiilisia polttoaineita tuetaan kuusi kertaa enemmän kuin vihreitä tulevaisuuden energiamuotoja. Ja näin tulevaisuudessa ei saa enää olla. Sitten joustoturvasta vielä. Pääsihteeri sanoi aivan oikein. Monet Etelä-Euroopan maat ymmärtävät asian niin, että Tätä kautta voitaisiin palkata ihmisiä paremmin, mutta myös eh, sitten irtisanoa. Tanskassa olemme onnistuneet neuvottelemaan työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämä ei ollut siis äh, lainsäädäntö, tässä tehtiin vain äh, sopimus työnantajien ja työntekijöiden välillä ja tämä joustoturva on toiminut Tanskassa hyvin. Äh, siinä on siis myös myönteisiä piirteitä, jos työnantajat ja työntekijät ja kansalliset parlamentit kokoontuvat ja katsotaan, minkälaiset työmarkkinat tulevaisuudessa pitäisi olla. Totta kai tarvitsemme uudistuksia, tarvitsemme niitä, jotta talous pysyy kilpailukykyisenä, mutta tämä ei sitten saa tapahtua työntekijöiden kustannuksella. Totta kai me tarvitsemme joustoturvaa työmarkkinoiden ja siksi meidän täytyy pohtia sitä, miten me voimme järjestää tiettyjä kysymyksiä Etelä-Euroopan maassa siellä ei palkata eh, heti pysyvästi, vaan puhutaan osa-aikaisista työntekijöistä ja totta kai tästä täytyy sitten sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Ja mielestäni Etelä-Euroopassa pitäisi maksaa enemmän veroja. Siellä täytyy maksaa myös palkkoja, joilla voi elää. Eli tässä on kysymys siitä, että saadaan työpaikka, jonka avulla sitten voi elää. Ja jos joutuu työttömäksi, niin sitten täytyy pitää huoli siitä, että ihmiset voivat elää ilman, että heidän täytyy esimerkiksi heti myydä talonsa. Tässä on kysymys joustavuudesta. Ihmisten täytyy olla joustavia työmarkkinoilla. Heidän täytyy pystyä työskentelemään eri puolella maata esimerkiksi. Ja tämä ei ole mahdollista, jos ei myös puhuta turvallisuudesta tässä yhteydessä. E, e, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Segolia hänen näkemyksistään, jotka liittyvät työllisyyteen. Olen todellakin teidän kanssanne siitä, että kaikki budjettikuriin liittyvät toimet ovat johtaneet erilaisiin Ähm, tuloksiin. Työttömyys on lisääntynyt, ihmiset ovat, työikäisten ihmisten maasta muutto on lisääntynyt, myös pimeä talous, pimeät työmarkkinat ovat lisääntyneet. Tämä on kaikki tulosta siitä, että on oltu väärässä kohtaa tiukkoja, noudatettu väärässä kohtaa budjettikuria. Olen toki yhtä mieltä siitä, että monessa suhteessa jäsenvaltiot ovat vastuussa omasta työllisyyspolitiikastaan, mutta haluaisin vielä puhua joustoturvasta. Olen todella sitä mieltä, että kilpailua ja työllisyyttä, kilpailukykyä ja työllisyyttä edistää se, että jouston lisäksi on todella turvaa Omassa maassani hallitus on hyväksynyt työmarkkinasuhteiden vapauttamislakipaketin, koska uskovat, että vain työmarkkinasuhteiden vapauttaminen parantaa työllisyystilannettamme. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisillä on alhaisempi turva ennen eläköitymistä vaikkapa. Myös naisten osa on heikempi. Uskon, että että ammattiliitot arvioisivat aika tiukasti tällaisia toimia. Voi olla, että joustoturva on toiminut Tanskassa tai Hollannissa, mutta Liettuassa ja muissa vastaavissa ähm, maissa meidän täytyy olla paljon varovaisempia. 70 prosenttia työntekijöistä Tanskassa kuuluu ammattiliittoon, kun taas liettualaisista vain ehkä 10 prosenttia. Uskon, että joustoturva kyllä pistää ihmisemme kärsimään. Ja nyt haluaisin vielä puhua minimipalkasta. Monet ovat puhuneet viidestä vuodesta, viiden vuoden minimipalkasta. Monet ihmiset, jotka nyt saavat tällaista minimipalkkaa, ovat köyhyysrajan alapuolella. He ovat ansassa. Meidän kyllä täytyy puhua asiantuntijoiden kanssa ja pyrkiä löytämään ratkaisuja – jotta löysimme jonkinlaisia peruskriteereitä minimipalkaksi? Ähm. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti. Ensimmäinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille, ovat vihreät työpaikat. Kyllä. Meidän näkökulmastahan on sanottu selvästi, että puitteet ovat tärkeät, ei ainoastaan rahoitus, senhän me haluamme Euroopan sosiaalirahastosta, vaan siis muut puitteet. Esimerkiksi Itä-Saksassa tilanne on sellainen, että koska Saksassa on uusia ehtoja, niin monia uusia vihreitä työpaikkoja putoo pois, koska puiteehdot ovat vääränlaisia uusi, uudet yritykset, joilla on hyviä patentteja, menevät konkurssiin tai tekevät tappiota, koska tarvittavaa lainsäädäntöä ei ole. Esimerkiksi rakennusten hiilijalanjälki, mikä on myös merkittävä. Ja tämä koskee siis hyvin perinteisiä työpaikkoja myös. Haluaisin tietää, mitä aloitteita ammattijärjestöt ovat tehneet Euroopan tasolla. No niin, tämä oli siis ensimmäinen kohta. No sitten se, mistä muutkin kollegat ovat puhuneet, nimittäin tämä vähimmäispalkkakysymys. Työllisyyspaketissahan on mahdollisuus ammattiliitoille ottaa tämä asia esille ja käynnistää kampanja Euroopassa niin, että olisi riittävä vähimmäispalkka. Pitäisi olla tällainen tavoite, luku, eli vähintään niin ja niin paljon keskimääräisestä palkasta. Onko tällaista suunnitteilla, onko tällainen kampanja, koska sehän olisi meille erittäin mielenkiintoista ja sitten me voisimme pohtia sitä, että keskustelisimmeko tästä myös parlamentissa. Haluaisin painottaa tätä sitä, koska olin aika kauhuissani, että erityiskomitea Kreikassa puuttui tähän vähimmäispalkkakysymykseen. Ja mielestäni tämä on puuttumista perusoikeuksiin, mitä ammattiliittoihin tulee. Ja olin hieman pettynyt, että Euroopan laajuisesti ei sitten keskusteltu tästä qui va rebondir sûrement sur cette dimension. Kiitos. Raatti varmasti palaa äh, tähän asiaan Markin. Να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Σεγκόλη. Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Rova Sekalin. On oikein mukavaa nähdä hänet täällä. Aina on kiintoisaa kuulla, mitä hänellä on sanottavanaan. Olen ehkä vähän eri mieltä hänen kanssaan nyt tällä kertaa. Minä en ole aivan yhtä optimistinen komission asiakirjan suhteen kuin hän on. Komission asiakirjahan sisältää sanktioita, paljon kielteisiä asioita. Ne asiakirjat, jotka meitä ovat enemmän miellyttäneet muun muassa ne asiakirjat, jotka liittyvät työllisyyteen. Ne eivät koskaan ole muuttuneet sanoista teoiksi. No, pari sanaa tästä säällisestä työstä. Sanat säällinen ja työ sisältyvät lähes kaikkiin niihin ehdotuksiin, joista me tässä valiokunnassa olemme keskustelleet. Itse olen ollut täällä kolme vuotta ja alusta saakka on hoettu sanaparia säällinen työ sitä on yhä vaikeampi löytää tätä nykyään. No, ei ole vaikea ymmärtää miksi. Yhtä vaikea on löytää säällistä työtä kuin säällisiä palkkojakaan. Mutta kysymykseni teille ammattiliitoille eh, kuuluu, mistä säällinen työ koostuu? Mitä se on? Onko sellaista vielä? Voimmeko löytää sellaista? Voiko säällisen työn määritellä? Toiseksi kanta, jonka te omaksuitte komission asiakirjan, niin onko se yksimielinen? Ovatko kaikki EAYn jäsenet yksissä tuumin sen takana? Tämä on minulle tärkeää, koska aivan kuten edustaja Cherkas sanoi aiemmin, niin nyt al- näyttää alkavan ilmetä jakolinjaa pohjoisen ja etelän välillä ja näyttäisi siltä, että myös ammattiliiton sisällä alkaa ilmetä jakolinjaa. On kuitenkin tärkeää, että ammattiliit, ammattiyhdistysliike puhuu yhtenäisellä, yhdellä suulla ja on yhtenäinen, koska sehän edustaa työtä tekeviä ihmisiä. Sitten vihreät työpaikat. Ennen kuin tällaisia vihreitä työpaikkoja luodaan, niin mielestäni meidän tulisi suojella perinteisiä työpaikkoja, joita meillä on koska nämä perinteiset työpaikat kattavat, niin niissä on vielä töissä aika monia ihmisiä. Ja jos me haluamme vihreitä työpaikkoja, niin me tarvitsemme investointeja. Jos haluaa investoida, pitää olla rahaa. No, rahaa ei ole. On tietysti ihan kiva puhua vihreistä työpaikoista ja niihin investoimisesta, mutta me puhumme vihreistä töistä vähän niin kuin olisimme maanjäristyksen keskellä. Eh, Madame Markin, puis Monsieur Dardenne. Markin. Uh, Kiitos. Hyvää iltapäivää. Rova Sego, minulla on muutama kysymys. Eli sanoitte, että tämä paketti ei voi toimia, jos se kulkee käsikädessä säästötoimin kanssa. Minä tulen maasta, jossa pyritään hallitsemaan näitä molempia asioita. Me olemme vaikeassa tilanteessa. Meillä on velka bkt suhdista 20 prosenttia ensi vuonna. Ja jossain tässä kaikessa meidän on löydettävä mekanismi, jota me voimme lainata valuuttaa markkinoilta ja samaan aikaan luoda työpaikkoja. Minä uskon, että kansallisella tasolla äänestetään parlamentin jäsenet ja hallitukset, jotta he voivat toimia sitä, miten kansa parhaaksi näkee. Säästötoimet voivat toimia, mikäli Tämä riippuen siitä, pitääkö verotusta vai palvelujen leikkaamista säästötoimena. Mielestäni tässä on useita eri tasoja tässä kontekstissa, jonka nostat esille. Kaikkia ei voi tehdä yhtä aikaa, mikäli nämä ovat joustamattomia ja tässä ei ole riittävästi joustavuutta. Mutta halusin kommenttini tästä. Lisäksi rakenteelliset toimenpiteet, eli usein kiinnitetään liikaa huomiota tähän kysyntään tarjontaan, mutta onko teillä ö, ehdotusta siihen, kuinka tätä kysyntää saataisiin parannettua. Mainitsit joustoturvan, jotkut maat onnistuvat, jotkut eivät. Mainitsit Kreikan ja Espanjan sosiaalinen dialogi on erittäin tärkeä. Onko teillä esimerkkiä siitä öö, niistä maista, jossa tämä joustoturva ei toimi? Minä en ole aivan yhtä mieltä tästä vero Eli tulen pienestä maasta, jossa luotetaan vientiin ja paljon veroja maksetaan suuremmille talouksille ja sitten hyöty ajatuneille suuremmille talouksille, sillä nämä ovat ne, jotka kuluttavat. Eli moni ei ironissa olisi yhtä mieltä kanssani tästä asiasta, mutta tässä nyt ehkä oli päivän polttava tässä vaiheessa. Sitten viimeisiä kommentteja. Eli olette sitä mieltä, että valtiovarainministerit vastaavat näistä työllisyyskeskusteluista. Eli minä tuen Lissabonin sopimusta artiklasta 9 johtuen, mutta nykyolosuhteissa vaikuttaisi on ihan sama, että onko se olemassa vai ei, sillä tätä sosiaalista keskustelua ei käydä asianmukaisella tavalla. Tässä ei ole mitään tasapainoa. Meillä, meidän valiokunnalla ja parlamentilla on tärkeä rooli siinä, että tämä tasapaino saavutetaan uudelleen. On onko EU ottanut kantaa tähän fiskaalisopimukseen ja Irlannin äänestykseen? Frédéric Dardenne, puis Monsieur B... Frédéric Dardenne ja sitten Banin. Merci, Madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun haluan kiittää pääsihteeriä hyvästä puheenvuorosta ja eri huomioista. Työllisyys paketti on mielestäni mahdollisuus ja olen iloinen siitä, että komissio on sen esittänyt ja olen myös iloinen teidän kannastanne. Olen voinut eri raportteja seurata ja se onkin johtanut pariin seuraavaan kysymykseen. Onko budjettikuri, yhteismitallinen työpaikkojen luomisen kanssa. Ehkä meidän tulisi sosiaalidialogia vähän tässä vielä tiivistää ja parantaa. Myös erilaiset on, on, se on erittäin tärkeää, jotta tämä teema ja tämän teeman käsittely ei jäisi ainoastaan raha ihmisille, vaan myös sosiaaliasiainministeritkin voisivat siihen osallistua ja muut tahot. Olen hiukan yllättynyt siitä, mikä on EAYn kanta minimipalkkaan. Minua hiukan arveluttaa tämä teidän kantanne. Komissio puhuu ö, minimipalkasta, mutta sitten puhutaan, te puhutte myös sellaisista neuvottelu, neuvotelluista palkoista, jotka ovat kansallisten valtioiden asia. Joka tapauksessa, kun me pyrimme torjumaan köyhyyttä, niin kyllä se edellyttää jonkinlaista minimituloa. Ja minä olen sitä mieltä, että kyllä me tarvitsemme minimipalkan, joka on säädetty etu, joka on virallisesti säädetty. Ja jotta en puhuisi nyt liian pitkään, niin puhun vielä ää, äh, palkkojen ää, ähm, anneksoinnista. Tästähän Belgiassa, tämä on belgialainen käytäntö ja siitä puhutaan paljon. Siitä on puhuttu ty- työllisyyspaketista keskusteltaessa – Eli puhutaan palkkojen reaalikasvusta, reaalinoususta, joka olisi omioon ähm, myös kasvattamaan kulutusta. Eli palkkojen indeksaatio johtaisi juuri tähän. Kiitos. Kiitos, Benjo. Ja sitten kysyn muutamia kysymyksiä. Tämä, eli Benjo. Um, I'm going to try and in one particular issue. Kiitos. Otan yhden asian esille. Eli tämä liittyy kysyntään taloudessa. Ja mielestäni tässä on nyt vaarana se, että liikumme alueella, jossa luomme jaon säästöjen ja kasvun välillä, koska esimerkiksi minun maallani ei ole muita vaihtoehtoja kun ottaa myös säästötoimia mukaan pitkän aikavälin hankkeisiin. Meidän vajeemme on noin 8 prosenttia BKT. joten me emme voi jatkaa tällä tavalla. Ja ongelma, että saataisiin aikaiseksi kysyntää, se ei ole yksinkertaista meidän täytyy kohdistaa näitä kysymyksiä. Monet vaihto, tai meillä ei ole paljon vaihtoehtoja, ainoastaan kaksi, kolme maata ovat sellaisia, joilla tällainen vaihtoehto on, muut eivät siihen kategoriaan kuulu. Eli mm, tämä ei onnistu muilta maalta. Meidän täytyy katsoa, mitä muita mahdollisuuksia on. Meillä on joitakin vaihtoja Isossa Britanniassa, EKPllä on myös jotakin vaihtoehtoja. Tämä on hyvä asia, mutta äh, pitkällä aikavälillä tämä saattaa tietysti johtaa inflaatioon, mutta äh, kuitenkin tämä on yksi vaihtoehto, koska on myös deflaatiopaineita meidän todellakin nyt täytyy katsoa rakenteellisia muutoksia. Meidän täytyy käyttää rahoja alueilla, jossa syntyisi enemmän kasvua. E, jos nyt rahoja kohdistetaan, eri tavalla puhutaan vihreistä työpaikoista, niin totta kai täytyy sitten leikata hankkeita muualta. Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, joten kun yritämme saada aikaiseksi kysyntää, se ei tapahdu nopeasti. Ne, tässä menee kaksi-kolme vuotta ennen kuin nämä toimet ovat tehokkaita. Me tarvitsemme kasvuohjelman, säästöjen ohjelman, mutta monet eivät kuitenkaan sano, minkälainen tämä kasvuohjelma olisi. Ei tässä nyt voida lainata enää, jos on lainannut liikaa. Eli mitä vaihtoehtoja on? Olen maininnut joitakin. Olemme tehneet nyt verotusmuutoksia. Näin saamme nostettua alapaikkaisten tuloja, mutta mikä olisi nyt tällainen tehokas tapa, jonka avulla kysyntää saataisiin lisättyä ilman, että sillä olisi kielteisiä seurauksia. Kiitos ette saaneet arvon pääsihteerin riittävästi kysymyksiä, joten lisää vielä kaksi. Ensinnäkin, onko teillä mielipidettä erityismaakohtaisista suosituksista, jotka komissio on julkaissut tänä aamuna? Et ole yksityiskohti varmastikaan pääsit, mutta varmasti olet tätä yleisarviota voinut luoda. Tämä liittyen tähän kysynnän politiikkaan, jota nyt ollaan peräänkuuluttamassa. Toinen kysymykseni koskee tätä makrotaloudellista kokonaisuutta. Tämä eurooppalainen toimintakausi, niin se on tärkeä asia paperilla ainakin, mutta se on täysin muodollinen, mutta voi tärkeä makrotaloudellinen keskustelu, jota tarvitaan, niin sitä johdetaan ulkopuolelta. Parlamentti ei ole koskaan pyritty mukaan tähän keskusteluun edes tarkkailijana. Onko teillä kuvaa siitä? Mm, tiedän, että te tulette ulkopuolelta, niin kenties tämän makrotaloudellisen keskustelun ulkopuolelta voisi tehdä näitä toimenpiteitä muun muassa äh, tämän äh, ministeriasian ohella. Teillä on vartti aikaa. Oui, merci. Kiitoksia. Toivon, että voin ottaa vastaan tämän haasteen, joka ei ole helppo. En nyt vastaa jokaisen kysymyksen erikseen, vaan ryhmittelen kysymyksiä Ähm, aihepiireittäin. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että näkökulmissa ei ole eroa toisaalta EAYn välillä ja toisaalta sen välillä, jolla reagoidaan tähän tämänhetkiseen eh, kriisiin. Korostaisin erityisesti sitä, että on maita, joilla on parempi osa ja ARPA, jotka ovat siis EAYn jäseniä. Ja sitten on, kuten Saksa, ja sitten on sellaisia, joiden osa on vähän heikompi ja joihin tämä budjetti ö, iskee pahemmin. Meillä on kuitenkin yhteinen näkökulma tai näkökanta, ja meillä on yhteiset ehdotuksetkin. Ja toinen asia, jonka haluan sanoa, tämä asiakirja, joka minulla on edessäni, jota teillä välttämättä ei ole, ei ole vielä äh, ollut käsittelyssä meidän äh, hallituksessamme, enkä voi sitä teille jakaa, vaikka se mielestäni onkin kyllä hyvin valmisteltu. Ja ne linjat, linjaukset, joita tässä teille selitin, niin Varmasti niitä tullaan hallituksessa tukemaan ensi viikolla, mutta kuten sanottu, niin tästä asiakirjasta ei keskustella ennen kuin ensi viikolla ja se on julkisesti saatavilla vasta ensi viikolla, joten meidän täytyy myös AY-demokratian sääntöjä kunnioittaa tältä osin. Toinen kysymys, joka minulle esitettiin useankin otteeseen, liittyy minimipalkkoihin, ei minimituloon, vaan minimipalkkoihin, minkä vuoksi olitte vastahakoisia, tai minkä, minkä vuoksi olitte sitä mieltä, että minä olin vastahakoinen. No, Euroopassa meillä on erilaisia tapoja suhtautua minimipalkkaan. On sellaisia maita, joissa minimipalkkakysymys on asia, joka kuuluu työmarkkinaosapuolten vastuualueeseen. Työmarkkinaosapuolten täytyy niistä päättää, ja tällaiset maat pystyvät suojaamaan palkkoja neuvottelukeinoin, ja niiden täytyy jatkossakin niin tehdä. Mutta EAYssä on myös sellaisia maita, joissa on välttämätöntä. Ammattiliitot ovat vedonneet minimipalkan puolesta, minimipalkan, jonka täytyy kasvaa. Te kysyitte tässä kysymyksen prosenttiluvuista. Voin teille kertoa, että vaikka mitään päätöksiä, selkeitä päätöksiä ei vielä ole tehty, niin me olisimme sellaisen prosenttiosuuden puolesta, joka olisi Euroopan neuvostoon näkemysten mukainen ja joka liittyy säälliseen palkkaan, joka ei olisi vähempää kuin 50 prosenttia keskipalkasta. Pikemminkin oikeastaan se olisi 60 prosenttia medianipalkasta. Eli tällaisia lukuja on tuotu esiin muun muassa Euroopan neuvostossa. Ja meidän mielestämme ne maat, joilla minimipalkat ovat äärimmäisen alhaiset, niin näiden lukujen perusteella nämä kyseiset maat voisivat kehittää omaa palkkake- palk- omia minimipalkkojaan. Joten ei, ei tässä ole kyse siitä, että me suhtautuisimme vastahakoisesti eh, minimipalkkoihin, mutta pikemminkin ollaan vastahakoisia sen suhteen, että nämä palkat löytäisiin lukkoon ainoastaan neuvotteluteitse. Ja sanoisin, sanoisin myös, että meille on selvää, että että meidän täytyy valmistella näitä keskusteluja, kuulla ammattiliittoja siinä vaiheessa, kun minimipalkkoja lyödään lukkoon. Mitä tulee joustoturvakysymykseen, en nyt hirveästi enää haluaisi siihen palata. Olen vahvasti sitä mieltä, että on selvää, että kun on työ, ja turvaa työttömyyshetkinä, niin on paljon helpompi puhua joustoturvasta. Mutta me tiedämme, mikä on tilanne Tanskassa, ja kyllä Tanskassakin on tällä hetkellä ongelmia. Mutta suurimmassa osassa maista tällaista turvaa ei ole. Ja kun puhutaan työntekijöille joustoturvasta, niin työntekijä tietää, että viikon kuluttua hänet voidaan potkaista pellolle. Niin eihän, eihän tässä ole mitään järkeä. Se on pelkkää joustoa, siinä ei ole mitään turvaa. Ja vaikka tietyissä maissa joustoturva saattaa olla myönteinen asia, niin joissain muissa maissa taas se on äärimmäisen kielteinen asia. Ja nyt pikkuhiljaa on päädytty siihen, että tätä käsitettä on alettu käyttää niin, että ehkä olisi parempi puhua aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta ja siihen liittyvistä raha- varoista. Ja mitä sitten tulee kasvuun ja tiukkuuteen budjettikuriin liittyviin kysymyksiin, ymmärtäkää ja tietäkää, että me EAYssä olemme sitä mieltä, että täytyy vielä, tä, täytyy saada aikaan tasapainotilanne – toisaalta julkisen, siis jul, jul, julk, julkiseen varainkäyttöön saada ja julkisiin varoihin täytyy saada ö, tasapaino. Miten me lyhyessä ajassa voimme vähentää ö, velkaa? Me olemme sitä mieltä, että lyhyessä ajassa velkaa ei voida lähentää. Olemme sitä mieltä, että ehkäpä tässä tiukkuuspolitiikassa täytyy pitää pientä paussia, koska eihän se oikeastaan tee mitään muuta kuin lisää velkaa. Katsotaan nyt vaikka, mitä Kreikassa on tapahtunut. Täytyy pitää pieni harkintatauko niin, että kasvulle voidaan antaa mahdollisuus. Kyse on ajasta ja ajoituksesta. Ja onpa myös todettava seuraava. Toistan, että usein on paljon vaikeampaa palauttaa sosiaalinen tasapaino maahan kuin talousarvion tasapaino. On paljon vaarallisempaa se, että maa kajoaa sosiaaliseen tasapainoonsa. Sitä on nimittäin hyvin, hyvin vaikea palauttaa, ja tietyissä maissa tällä hetkellä ollaan jo menossa kohti tätä sosiaalista epätasapainoa. Sitten minulle esitti kysymyksen Irlannin edustaja. EAY on selkeästi ilmaissut olevansa minkälaista budjettisopimusta vastaan, koska mielestämme se ei voisi ö, olla hyödyksi. Mutta me kyllä ymmärrämme, minkälaisia vaikeuksia irlantilaisilla on ollut, minkälaisia valinnan vaikeuksia – Me olemme myös Irlannin ammattiliittojen keskusjärjestön kanssa keskustelleet. Sen jäsenet ovat selkeästi puuhun ja kuoren välissä. Toisaalta sanotaan, että jos ette allekirjoita tätä sopimusta, niin ette pääse käsiksi yhteisön varoihin. Ja sitten toiset sanovat, että joka tapauksessa tästä ei ole teille mitään hyötyä. Joten minun tarkoitukseni ei, eikä minun velvollisuutenikaan ei ole vastata teidän puolestanne mihinkään tai puuttua kansallisten ammattiliittojen päätöksiin. Tämä on kysymys, johon irlantilaisten täytyy vastata kansanäänestyksen keinoin. Mitä sitten tulee siihen, mitä tulee niihin kaikkiin kysymyksiin, jotka koskivat kasvua? Olemme puhuneet paljon siitä, että tulisi käyttää eurooppalaisia varoja, sosiaalista vuoropuhelua. Tästä voisin puhua enemmänkin, mutta ei ole aikaa. No, mutta olkaamme nyt vakavissamme. Voimmeko me todellakin eurooppalaisten velvoittemme lisäksi vielä, voimmeko luoda eh, riittävästi luottamusta valuuttaamme tällä hetkellä ja luoda kasvua? Kyllä meidän mielestämme vastaus tällä hetkellä on ei. Jokaiselle meistä miljoonat miljoona on paljon rahaa, mutta muutamalla miljoonalla ei vielä tehdä paljon työllisyyden puolesta. Me tarvitsemme laajemman globaalin vision ja meidän täytyy toimia määrätietoisesti, jotta voimme päästä tästä umpikujasta, jossa Eurooppa kauppa on. Aleksandro, minä en nyt tästä restrukturoinnista sano mitään tässä vaiheessa, mutta EAY on peräänkuuluttanut oikeudellisia puitteita jo pitkään sitä varten. Tärkeä asia. Sitten ähm, uusiin työpaikkoihin ja restrukturointiin liittyen sanon sen verran, että tarvitaan jatkuvasti koulutusta, jatkuvaa äh, ammattikoulutusta – mutta koulutus, elinikäinen koulutus on asia, jota varten tarvitaan rahaa. Rahaa, jota ei ole, jota ei löydy, ainakaan tältä Euroopasta tällä hetkellä. Ja sitten lopuksi liittyen erityisiin maasuosituksiin. No, valitettavasti en haluaisi nyt sanoa mitään tästä asiasta, koska minulla ei ole päivän mittaan ollut aikaa perehtyä tähän asiaan. Ekonomistit voisivat tietysti antaa minulle apua, mutta käännyn heidän puolensa piakkoin ja vastauksen saatte myöhemmin. Mitä sitten tulee makrotalouteen? Ähm, kyllä, makrotaloudellinen dialogi on paikallaan. Ja me ehdotamme tämän makrotaloudellisen dialogin osalta sitä, että työmarkkinaosapuolet ja valtiovarainministerit ja työministerit ja myös kansalliset parlamentit keskustelisivat enemmän. Myös Euroopan parlamentti osallistuisi tähän keskusteluun. Olisi tärkeää, että työmarkkinaosapuolet voisivat osallistua tähän prosessiin, koko tähän prosessiin, joka aikanaan johtaa makrotaloudellisen tasapuolisuuteen tai tasapainoisuuteen, erilaisiin varoitusmekanismiin ja niin edespäin. Vain tällä tavalla, kun käymme dialogia ja teemme työtä yhdessä, niin vain tällä tavalla voimme tulla tuottelijaammiksi ja käydä hedelmällisempää keskustelua. Ja nyt perehdyn tässä muistiinpanoihin. Öm, sur les Niin sitten vihreät työt. Elisabeth esitti kysymyksen niistä. No, tarvitaan pa- suuria, suuria investointeja. Paljon on puhuttu uudistuvista energialähteistä, tästä täytyy vielä puhua enemmän, myös mahdollisista jäsenvaltioiden energi- siis energian jakamisesta sellaisten maiden kanssa, joille tämä energia on helpommin saatavaa. Mutta on muistettava, että tämäkin voi toteutua ainoastaan tietyissä makrotaloudellisissa olosuhteissa, jotka valitettavasti eivät vielä täyty. Ja mitä tulee työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun sosiaalidialogiin? Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että sosiaalidialogi on tärkeää. On vaikea löytää sellaista ihmistä, ainakaan teoriassa, joka ei olisi yhtä mieltä siitä. Ongelma on kuitenkin tämän sosiaalisen vuoropuhelun todellisuus, realiteetit. Tiedän, mitä Liettuassa tapahtuu, millaista työmarkkina minkälaisia ongelmia työmarkkinaosapuolten välisessä keskustelussa on. Myös espanjalaiset kollegat, jotka itse asiassa ovat, onnist- ovat onnistuneet neuvottelemaan sopimuksen työnantajien kanssa, jotka kuitenkin ovat sitten sen lytänneet välittömästi. Ähm, sosiaalinen dialogi laahaa kyllä aika syvällä suossa tällä hetkellä. Sitä tulisi tukea ja sen osalta on vielä paljon tehtävää. Sitten palkkaindeksoinnin osalta me tiedämme, mikä on palkkaindeksoinnin rooli Belgiassa. Me tiedämme, missä määrin se mahdollistaa sen, että reaalipalkat pysyvät oikealla tasolla. No, kaiken kaikkiaan tämä indeksaatio on varmasti hyvä asia, mutta olisi ehkä vaikeaa Euroopan tasolla omaksua se kaikkialla samalla tavalla, mutta Belgian palkkaindeksaatio kyllä saa meidän tukemme osakseen. Toivottavasti tulin tässä vastanneeksi suurimpaan osaan kysymyksistä. Grand merci, parce que je pense... Suur kiitos. Ymmärrän, että tämä nyt oli ilmeisesti teidän viimeinen vastauksenne. tämän oli erittäin vaikea tehtävä teille, koska täällä esitettiin paljon kommentteja ja kysymyksiä. Tämä kuitenkin mahdollisti erittäin runsaan ajatusten vaihdon. Ja pystymme Tomanisille meidän tekemään työtä. Uskon, että meidän viestimme välittyivät erittäin hyvin. Ja me tulemme tekemään yhteistyötä eri asioiden parissa. Kiitos paljon osallistumisesta ja pikaisiin näkemisiin. Chers collègues, euh, avant que le commissaire... Hyvät kollegat, ennen kuin komission jäsen Andor saapuu, ehdotan, että aloitamme keskustelun kohdasta 11 ja päät- keskitämme keskustelun siinä vaiheessa, kun komission jäsen saapuu paikalle. Jatkaaksemme sitä myöhemmin. Kyseessä on siis päätöslauselma suullisesti vastattavan kysymyksen käsittely ja esityksen käsittely, tavoitteena työllistävä elpyminen. Ja tämä suullisesti vastattavan kysymyksen käsittely. Tarkistuksia tuli neljä. Minun ehdotukseni on, että EPP-ryhmälle, että tarkistus kaksi harkitaan alkavan kolmannelta riviltä ylimääräisenä kysymyksenä siten, että tämä luonnostetaan neljän kysymyksen muodossa, josta yksi koskee tekstiä, joka alkaa What does the Commission concretely intend to do? Anna tekstin päätökseen, ja tämä olisi siis eri, erillinen kysymys. Mitä tulee tarkistusehdotuksen yksi, jonka EPP teki? Minä en suhtaudu tähän suopeasti, sillä työllisyystilanne on huonontunut monessa jäsenvaltiossa. Eli tämä alkuteksti vastaa paremmin todellisuutta. Ja muu, tämä tarkistus kolme. Tai tämä toinen osa, niin se on hyvin mielenkiintoinen. Minulla on kyllä ongelmia tämän ensimmäisen osion kanssa. Tarkistus neljä vaikuttaa hieman asenteelliselta ottaen huomioon tämän panoksen, joka tässä nyt on. Ei, kyllä me voimme sitä tukea. Kyllä. Eli suullisesti vastattavan kysymyksen käsittely, onko tarkennuspyyntöjä mukaan? mukaan puhelimessa. Ovi, ole hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. En nyt ymmärrä, miksi meidän täytyisi tarkastella tarkistusta kaksi erikseen. Miksi se on tarpeellista? parce que le, si vous voulez, la, le texte Tämä alkuperäinen teksti, tämä ensimmäinen kysymys siis koski ennen kaikkea panoksia, jotka koskivat palkkausta, ja se tapa, jolla tämä ensimmäinen kysymys on muokattu, niin panoksena ei ole enää palkat, vaan tässä kysytään työ, työttömyyden tasolla – joten mielestäni voidaan puhua niin palkatasosta, eli strategiasta, sitä, että elvytään kysynnän avulla. Ja sitten tämä toinen kohta, siinä puhuttaisiin työttömyydestä, ennen kaikkea nuorisotyöttömyydestä ja rakennerahastojen käytöstä. si vous voulez, on peut en reparler euh, euh, après la réunion, hein, mais euh, à moins qu'il y ait d'autres... Tästä voidaan keskustella sitten myöhemmin, ellei tästä ole muuta kommentoitavaa. Haluatteko vielä mainita tästä jotain? Haluaisin palata tähän sitten kokouksen lopuksi. D'accord. Alors, sur... Niin, palataan Näistä muista muutosehdotuksista 70, äh, 73 tarkistusta siis. Ja tein joitain kompromissiehdotuksia. Nämä kompromissit perustuvat sihteeristön tekemään luonnostukseen Eli teen kompromissia, kompromisseja sellaisista tarkistuksista, joita minä en itse laatinut. Mutta se on tässä nyt pelin henki. Ensimmäinen, eli 2, 3 ja 4 tarkistukset. Alderyhmä teki tarkistuksen jos puhuttiin tästä työllisyyden tasosta ja sitten on pientä säätöä siitä, että kiinnitetään huomiota rakenteellisiin heikkouksiin, joka on otettu huomioon, jonka te ilmeisesti olette ehtineet katsoa läpi. Toinen kompromissitarkistus koskee tarkistuksia 2021. Se ei aiheuttaa ongelmia varmaankaan ST ja vihreät ryhmille. 26.729 kaikki ryhmät paitsi sosialistiryhmä esitti työn verotus ja tähän liittyvät asiat. Sitten tar- kompromissitarkistus 4, se kattaa tarkistukset 38-39 ja se nostaa esille tietä asioita. Nyt komission jäsen on saapunut. Me päätämme kompromissitarkistusten läpikäymisen. Jatkamme sitten E-kohdasta ja avaamme keskustelun siitä, jotta voimme äänestää tästä päätöslauselmaesityksestä huomenna. Hyvä komission jäsen, tervetuloa valikuntamme kokoukseen. Annan teille välittömästi puheenvuoron, jotta voit puhua eläkkeitä koskevasta valkoisesta kirjasta, eli strategia säädöllisille eläkkeille. Se on hyväksytty jo 16. helmikuuta. Olkaa hyvä. Good afternoon, uh, honorable members, ladies and gentlemen. Kiitos, hyvää iltapäivää. Arvoisat edustajat, olen erittäin kiitollinen siitä, että saan tulla tähän paljokuntaan ja kertoa valkoisesta kirjasta, joka koskee eläkeitä. Toki vastaan myös kysymyksiin ja lopuksi. Mitä parla- me tarvitsemme myös parlamentin virallisen kannan. Kuten tiedätte, valkoinen kirja julkaistiin 16. päivä helmikuuta. Tässä pyritään tukemaan jäsenvaltioita, jotta voitaisiin kohdata eläkejärjestelmien haasteet ja voitaisiin taata, että voidaan taata tulot myös eläkeläisille. Ennen kuin puhun sisällöstä, niin ehkä pitäisi muistuttaa siitä, miksi eläkkeet ovat niin tärkeitä, mitä haasteita on ja mikä on sitten vaikuttanut tähän valkoiseen kirjaan. Eläkkeet ovat päätulo noin neljäs osalle EUn kansalaisista. Ja totta kai nuoretkin saavat eläkettä myöhäisemmässä vaiheessa. Me kaikki meitä kaikkia suojellaan köyhyyttä vastaan, mutta meidän pitäisi myös saada riittävä tulo. Tämä kuitenkaan ei ole halpaa. 11,3 prosenttia BKTstä julkisista budjeteista käytettiin eläkkeisiin vuonna 2010 ja tämä tulee kasvamaan lähes 13 prosenttiin BKTstä vuoteen 2060 mennessä viimeisten tutkimusten mukaan, jotka tehtiin vuonna 2012. Eläkkeet ovat paineen alla, elinien odotus kasvaa ja syntyvyys laskee. Työtä tekevien lukumäärä Euroopan unionissa pienenee. Baby boom aikoina syntyneet lähestyvät eläkeikää. Ja yhä vähemmän ihmisiä tekee töitä. Mitä viimeiseen tutkimukseen tulee, tässä puhutaan budjettivaikutuksista, mitä eläköitymiseen tulee. Se on aika karua luettavaa. Yhä enemmän vanhoja, vanhemmat ihmiset ovat riippuvaisia työntekijöistä, joita on yhä vähemmän ja vähemmän. Ja tämä tarkoittaa sitä, että eläkeitä ei enää pystytä enää maksamaan, ellei me tee uudistuksia. Ja kun puutumme tähän haasteeseen, niin se on tehty todellakin vaikeasti, koska talouskriisi vaikuttaa totta kai julkisiin varoihin, työpaikkoihin ja niin edelleen. Me olemme nähneet, että eläkkeet ovat tärkeitä, ei ainoastaan siinä mielessä, että voidaan taata riittävä tulo eläkeiässä, vaan ne saattavat myös vaikuttaa julkisen talouteen ja finanssimarkkinoihin. Eli eläkekysymykset ovat lähinnä jäsenvaltioiden vastuulussa, mutta kuitenkin niistä tulee yhteinen huolenaihe yhä enemmän Euroopan unionissa ja Euroopan unionin täytyy myös olla toimijana. Ja tätä taustaa vasten me julkisimme vihreän kirjan heinäkuussa 2010. Ja tässä vihreässä kirjassa käynnistettiin keskustelu siitä, miten Euroopan taso voisi tukea jäsenvaltioita parhaalla mahdollisella tavalla, että saataisiin riittävät eläkkeet kansalaisille. Ja siinä otettiin joitakin tärkeitä kysymyksiä esille. Siinä oli muun muassa tasapaino työelämän ja eh, eläköitymisen välillä ja sitten myös lisäeläkkeiden rooli tässä yhteydessä. Minä olin erittäin tyytyväinen konsultaation. Siitä oltiin erittäin erittäin, mielen, erittäin kiinnostuneita. Siinä oli parlamentin virallinen kanta ja monet valiokunnat ottivat kantaa, mutta tässä työllisyysvaliokunta oli johtavassa asemassa. Ja me saimme pohjan sille, jonka päälle me voimme sitten rakentaa. Ja puhuttiin sen puolesta, että täytyisi olla holistinen lähestymistapa kaikki eläkenäkökannat otettiin huomioon, sosiaalikysymykset, talouskysymykset ja markkinakysymykset, näitä käsiteltiin yhdessä ja otettiin synergiat huomioon, mutta myös vaihdot, jotka liittyvät näihin. Ja viesti, jonka saimme, on se, että eläkeikä tulisi nostaa. Tämä liittyy Eurooppa 2020-strategiaan. Siinähän keskitytään myös eläkkeisiin. Ja siinä katsotaan, miten se vaikuttaa julkisiin talouksiin ja työllisyyslukuihin. Vuonna 2011 vuoden talouden ohjausjakson vuonna 2011 käsiteltiin näitä eläkekysymyksiä. Kun keskitytään eläkkeisiin, niin sitä on käsitelty myös erilaisissa tutkimuksissa, joissa vaaditaan, että mm, eläkeikää nostettaisiin rajoitettaisiin varhaista eläköitymistä, pidennettäisiin työikää, tasa arvonaisten ja miesten välillä oli myös tärkeä kysymys. Ja myös lisäeläkkeiden avulla voitaisiin lisätä eläketuloja. Mitä maakohtaisiin suosituksiin tulee vuonna 2012, ne on julkaistu tänään ja eläkkeet ovat siinä asemassa, että 17 maasta on saaneet suositukset, mitä eläkkeisiin tulee. Eli valkoinen kirja pohjaa kaikkien tähän työhön, eli siis vihreä kirja, konsultaatiovastaukset ja myös Eurooppa 2020-strategia, jossa on tämä vuosittainen kasvu, tutkimus ja myös maakohtaiset suositukset. Valkoinen kirja painottaa, että riippumatta haasteista esimerkiksi ikääntyminen eläke, voivat olla mahdollisia, jos puututaan ajoissa tähän kysymykseen. Tämä tarkoittaa lähinnä se, että saadaan tasapainon aikaiseksi sen välillä, miten kauan työskennellään ja miten kauan ollaan eläkkeellä. Mutta täytyy ottaa huomioon, että elämme keskimääräisesti pitemmin kuin ennen. Tämä totta kai iän nostaminen – ottaa huomioon pitkäikäisyyden. Mutta tätä kautta pyritään taas taata, että eläkejärjestelmät ovat tasapainossa. Meidän täytyy taata, että eläkeikäitä nostetaan tehokkaasti. Elinikäinen oppiminen on tärkeässä asemassa, työ, terveys ja turvallisuus, terve ikääntyminen ja työpaikkoja täytyisi myös sopeuttaa vanhempiin työntekijöihin. Meidän täytyisi tarjota mahdollisuuksia erilaisiin eläköitymisiin ja täytyisi myös muuttaa suhtautumista vanhempiin työntekijöihin ja haluaisin painottaa, että valkoisessa kirjassa vaaditaan, että Kansallisella tasolla täytyisi ottaa huomioon, että tilanne on hyvin erilainen, mitä yksilöihin tulee, ja eliniän odotus ja terveys 60 65 vuotena on alhaisempi työntekijöillä, jotka ovat aloittaneet työnsä, äh, aikaisemmin tekevät käsitöitä. Totta kai tarvitsemme myös solidarisuutta sukupolven välillä Mieltä parhaat käytänteet täytyisi ottaa huomioon. Näiden avulla voidaan helpottaa sitä, että ihmiset ovat aktiivisempia työelämässä pidempään. Ja vaihteluita on, mitä työllisyyslukuihin tulee vanhempien työntekijöiden keskuudessa Euroopassa. Tasapainoa voidaan parantaa vielä niiden välillä, jotka tekevät työtä, jotka eivät ja todellakin meidän täytyy maksimoida työllisyysluvut kaikissa ikäluokissa niin, että saamme aikaiseksi tasapainon eläköityneiden ja työn työssä olevien välillä. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme useita politiikkoja. Meidän täytyisi paremmin tukea ihmisiä, ennen kaikkea naisia, jotta ne voisi hoitaa, yhdistää hoitovelvollisuudet ja työnteen. Me tarvitsemme myös muutoksia työmarkkinoihin, jotta voidaan luoda työpaikkoja, jotta nuoret saavat työpaikkoja ja työttömyysjaksot pitäisi minimoida kaikissa ikäluokissa. Myös vammaisten henkilöiden täytyisi päästä kiinni työelämään. Monia toimia on hyväksytty se, että saadaan enemmän eläkettä tekemällä pitempään työtä, niin jotkut ehkä haluavat säästää enemmän ähm, lisäeläkkeiden avulla. Valkoisessa kirjassa luotellaan toimia, miten päästään tällaisen käsiksi ja pitäisi myös lisätä näiden tehokkuutta ja turvallisuutta ja täytyisi kiinnittää ennen kaikkea huomata liikkuviin työn tekijöihin. Usein nämä henkilöt menettävät lisäeläkkeet, kun he muuttavat maasta toiseen. Ja siksi komissio jo vuonna 2005 ehdotti direktiiviä äh, liittyen tähän kysymykseen. Mutta vihreässä kirjassa nähtiin, että tuetaan laajasti ratkaisuja, jotka koskevat äh, vähimmäisstandardeja, Siksi me tavoittelemme tällaista lähestymistapaa yhteistyössä neuvoston ja parlamentin kanssa. Komissio on tehnyt jo yhtenässä asiakirjassa selvästi, että se tulee käsittelemään tätä asiaa vuonna 2012. Me tulemme keskustelemaan Kyproksen kanssa, tulevan puheenjohtajavaltion kanssa tästä kysymyksestä, jotta saisimme sovun aikaiseksi vuoden loppuun mennessä. Ja lopuksi minä haluaisin vielä mainita yhden asian valkoisesta kirjasta. Tämä liittyy sukupuoleen. Naiset ovat todennäköisemmin köyhimpiä eläkeiässä kuin miehet. Ja tämä on avainkysymys, josta lähdemme liikkeelle, kun tarkastelemme tätä sukupuolikysymystä naiset elävät keskimäärin pidempään, mutta jäävät aikaisemmin eläkkeelle ja heillä ei yleensä ole lisäeläkkeitä. Eli kun käsitellään näitä sukupuolikysymyksiä eläkekysymyksissä ja sitä, miten tämä vaikuttaa, niin tämä on erittäin tärkeä punainen lanka valkoisessa kirjassa. Tässä näemme, miten konsultaatio on vaikuttanut parlamentin parlamentin kanssa. Jotkut väittävät, että tämä ole painottaneet vihreässä kirjassa tätä tarpeeksi. Aina on tehtävää, mutta toivottavasti teistä tuntuu siltä, että olemme kuitenkin jo päässeet pitkälle siinä, että olemme ottaneet teidän kantanne huomioon valkoisessa kirjassa seuraaviin askelin tulee siinä 20 tointa, jotka ovat riippuvaisia yhteistyöstä ja parhaista käytänteistä ja siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat mukana. Meillä on pragmaattinen lähestymistapa, me teemme yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, jotta me voimme taata sen, että eläkeet ovat ja ovat tulevaisuudessa turvallisia ja kestäviä. Yksi asia, mikä on mainittu valkoisessa kirjassa, on tämä eläkeiden riittävyysraportti, e, jota viimeistellään. Tämä tullaan esittelemään työllisyysministereille 21. päivä heinäkuuta. Ja tämä tulee olemaan lisäys aikaisempaan raporttiin, jonka mainitsin aikaisemmin, jotta mm, voimme käsitellä tätä kestävyyskysymystä. Valkoisen kirjan tavoite on selkeä. Meidän tulisi taata se, että ihmisillä on tarpeeksi rahaa eläkseen eh, eläkeiässä kun eh, väestö vanhemmin. Me tiedämme, että tämä on mahdollista. Valkoisessa kirjassa otetaan esille se, miten tämä on mahdollista. Ja toivottavasti parlamentin lausunto tulee tukemaan meidän toimiamme. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, et merci... Kiitos paljon komission jäsenelle ja kiitos, että nostit esille niitä huolenaiheita, joita parlamentti on nostanut esille silloin, kun käsitelin vihreää kirjaa. Vaikka kaikki meidän huomiot ei ole esillä, niin olemme tyytyväisiä, että moni asia nostettiin esille, muun muassa tämä eläkeasia. Ja on hyvä, että sukupuoliasiat otettiin esille. Nyt annan ensimmäisenä puheenvuoron kahdelle esittelijälle Oimenroiden valiokunnan esittelijä aiheesta, mutta meillä on myös varapuheenjohtajana äh, ekan valiokunnan esittelijä Oimenroiden. Kiitos. Eh, eh, meneer Andor, eh, mevrouw de voorzitter, collega's. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Valkoisessa kirjassa annetaan hyvinkin kattava kuvaus siitä, mitä seuraamuksia olisi sillä, jos emme tekisi mitään. Ja siinä myös annetaan äm, osviittaa sen suhteen, mitä meidän pitäisi tehdä. Jos me haluamme turvalliset eläkkeet, tänään ja tulevaisuudessa, niin meidän täytyy tehdä uudistuksia. Uudistukset ovat välttämättömiä kaikilla aloilla. Komissio sanoo aivan selvästi, että meidän täytyy pohtia eläkeikää, pohtia eläkeikää uudemman kerran. Ja lisäisin tähän, että aivan kuten komissiokin sanoo, tai lähe, pikemminkin sen suhteen, mitä komissio eri kuvin ja luvuin sanoo, niin minä olen ehkä hiukan eri mieltä komission kanssa. Komission mukaan kaikkien tulisi tehdä työtä 65-vuotiaaksi, mutta esimerkiksi Ruotsissa 70 prosenttia ehkä ihmisistä tekee näin myöhään työtä minun omassa maassani paljon pienempi osuus. Ja tietyissä, tietyissä maissa, kuten Belgiassa, prosenttiosuus on vieläkin alhaisempi. Eli mitä meidän pitäisi tehdä? Ehkäpä eläkeiän rukkaamisen lisäksi meidän pitäisi toimia niin, että ne ihmiset, jotka todella pystyvät tekemään työtä, myös tekisivät sitä sitten eläkeikään saakka. Ei minä välttämättä halua kategorisesti nostaa eläkeikää, mutta meidän pitäisi muitakin kanteilta tätä ongelmaa lähestyä. Ja sitten kun katson tätä Eurooppa 2020 strategiaa, niin huomaan, että ei siinä välttämättä olla näin niin kauhean tiukkoja. Haluaisin kuulla teidän kantanne siihen. Ja nyt kysyisin vielä komissari Andorin mielettä seuro, seuraavaan Rahastoille on asetettu tai olisi asetettava tietyt vakavaraisuus vaatimukset. Mutta eläkerahasto on kuitenkin eri asia kuin vakuutusyhtiö. Eläkerahastoista kun puhutaan, niin ei eläkerahasto välttämättä ole voittoa tuottava yritys, mutta, kuten vakuutusyhtiö, mutta sen tulisi voida taata tulevat ähm, eläkkeet ja tällaiset vakavaraisuussäännökset äh, eivät välttämättä päde sellaisinaan eläkerahastoihin. Koska saattaa olla, että tällaiset vaatimukset heikentäisivät kattavuutta Jotkut kollegat ovat sitä mieltä, että solvenssidirektiiviä tulisi, vakavaraisuusdirektiiviä tulisi soveltaa myös ähm, eläkerahastoihin, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä ei ole oikea ratkaisu. Tämä oli siis toinen asia, jonka halusin sanoa. Ja kolmas, äh, eläkeoikeuksien siirrettävyydestä me olemme peräänkuuluttaneet, tai 2020 strategiassa on peräänkuulutettu suurempaa joustavuutta. Jos ihminen on kerryttänyt eläkettään ja sitten hän muuttaa jonnekin, niin kyllä hänen pitäisi voida siirtää nämä eläkeoikeutensa. Komissio on tehnyt tutkimuksen sii- nähdäkseen, toteutuuko tämä direktiiviin perustuva siirrettävyys. Haluaisin kuulla tästä. Kiitos. Thomas Mann. Thomas Mann. Olmenroitten puhuin yli neljä minuuttia, joten saatte suunnilleen yhtä paljon aikaa, mutta muut puhujat saavat puhua korkeintaan kaksi minuuttia. Teitä on jo kymmenen. Thomas Mann. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti kuulimme komission jäsen Andorilta mutta olemme komission jäseniltä Barnierilta ja Reeniltä kuulleet tästä. Eli tässä huomataan, miten tärkeä kysymys tämä on komissiolle. Tämä koskee totta kai myös meitä. 1700 vastausta valkoiseen kirjeen. Vihreässä kirjassa esitettiin kysymyksiä ja valkoisessa kirjassa etsitään vastauksia. Totta kai me tarvitsemme turvallisia eläkkeitä, kestäviä eläkkeitä, mutta piru piilee yksityiskohdissa. Eli mikä voidaan loppujen lopuksi rahoittaa? Rova Oomen viittasin näihin vakavaraisuusongelmiin. Eli mitä lisä lisäeläkkeisiin tulee, miksi tässä nyt pyritään siihen, että tämäkin pitäisi käsitellä tämän direktiivin kautta, koska oman pääoman vaatimus on niin korkea, että sitä ei enää voitaisiin rahoittaa. Ja kaikki ovat tätä mieltä. Haluaisin muistuttaa, että viime vuoden huhtikuussa etukilta tuli kirje EAYltä siis ja muilta ja siinä sanottiin, että älkää puuttuko tähän vakavaraisuuskysymykseen. Ja te ymmärrätte komission mitä tämä tarkoittaa. Jos me näemme, että tällaista järjestelmää ei enää voida rahoittaa, se tarkoittaa sitä, että se, mitä työnantajat ja työntekijät yhdessä ovat halunneet ja mikä on ollut menestyksekästä jossakin maissa, muutettaisiin yhtäkkiä niin, että sanottaisiin, että tämä on asia, jota ei enää voida rahoittaa. Eurooppa tuhoaa sen, mitä jäsenvaltioissa on syntynyt. Ja nämä stressitestit, joita jotkut yritykset, pankit eivät vielä ole lainkaan tehneet, niin kyllä me olemme nämä pystyneet maksamaan kriisiaikoina ja tämä on menestys. Sitten tämä siirrettyvyys, sekään ei ole aivan mitätön kysymys. Tehän sanoitte, että siirrettävyyssäkin täytyy ratkaista. Mielestäni tulisi sanoa, että jos on tienannut tai saanut eläkerohan, ne niin pitäisi pystyä siirtämään. Totta kai tässä täytyy olla jotain määräaikoja. Ja sitten meidän täytyisi myös sanoa, että vakavaraisuutta ei pitäisi sotkea joka paikkaan. Stressitestit on tehty, jossa on siis näitä äh, vapaaehtoisia eläkkeitä. Pyrin pitämään puheestani kiinni, rouva puheenjohtaja. Teitä ei koskenut tämä kahden minuutin aikaraja, mutta kiitos ripeydestä. Komission jäsen, haluatteko te vastata näihin esittelijöiden kysymyksiin ja sitten otetaan muita kysymyksiä. Kiitos paljon, kuuntelin mielenkiinnolla joitain kriittisiä asioita nostettiin esille, eläkeuudistukset, työpaikkojen luominen ja vanhempien sukupolvien mahdollisuudet työhön. Eurooppa on tässäkin asiassa hyvin, mm, tässä on hyvin paljon erovaisuuksia, eri maiden välillä. Työli, työttömyys on korkea joissain maissa ja tämä koskee myös vanhempia työntekijöitä. Ja tänä vuonna vietämme aktiivisen ikääntymisen vuotta. Tästä on puhuttu paljon ja siitä, mitä tulee tehdä. Joitain sitä pitää tehdä myös sellaisissa maissa, joissa pärjätään hyvin. Pitää kehittää edelleen mahdollisuuksia ja Työmarkkinoista on tehtävä inklusiivisempi. On sellaisia maita, joissa työttömyys on korkealla ja ne ongelmat koskevat myös vanhempia sukupolvia. Nyt puhumme tästä Euroopan vuodesta käytäntöjen vaihdosta. Me kutsumme, että kaikki osallistuvat, on kyseessä sitten työmarkkinosapuolet tai hallitukset ja eurooppalainen työllisyyskonferenssi, jota isännöin syyskuussa, niin siellä on erikoispaneeli, jossa puhumme ähm, aktiivisesta ikääntymisestä ja äh, seniorityöntekijöiden työmahdollisuuksista. Tämä luottokelpoisuus niin tämä on ollut ongelma ennen kuin valkoinen kirja julkaistiin. Eli ne komission jäsenet oli reen muun muassa Michel Barnier, jotka olivat mukana vihreän kirjan laatimisessa, niin ne kiinnittävät paljon huomiota kyllä tähän asiaan. En ole ainoastaan, en ole nyt viestintöä tässä, mutta lähestulkoon sillä Michel Barnier on tästä enemmänkin vastuussa, mutta olen ollut mukana monessa kokouksessa eri sidosryhmien ja parlamentaarikkojen välillä osallistuen myös eläkekokoukseen Berliinissä, jossa käsiteltiin näitä asioita myös minun kanssani, niin minä olen jakanut näitä esille tuotuja asioita Michel Barnierin kanssa, lainsäädäntöä, ehdotusta laaditaan nytten suurella huolella ja tässä on pyydetty eri sidosryhmien kantoja, jotta saadaan erittäin hyvä kokonaisuus. Tässä ei voida nyt leikata, liimata muita talouslakitekstejä tähän. Ja mitä tulee yksityisiin eläkkeisiin, niin komissio ei tekisi työtään kunnolla, mikäli tässä pilattaisiin hyvin toimiva eläkejärjestelmä. Me haluamme tukea tällaista järjestelmää ja on erittäin tärkeää, että tässä kuitenkin koetaan oikeudenmukaiseksi tällainen säätelevä instanssi. Tässä on kuitenkin tietoa vakauttaa yksityisillä eläkerahastoissa. Eli tässä pitää vahvistaa näitä julkisia eläkkeitä ja sitten tarvitaan myös muunlaisia toimenpiteitä, jotta voidaan tehdä samoin näille yksityisille pilareille. Ja tässä DG Markt eh, toimii tässä ja olemme valmiita kyllä kuulemaan muitakin kantoja näistä asioista niin teidän kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Kysymys tästä eläkeoikeuksien siirrettävyydestä. Tämä on nostettu esille valkoisessa kirjassa, mutta myös muissa kirjoissa me olemme ryhtyneet kuulemaan tulevia puheenjohtajavaltioita näistä aiheista, tästä aiheesta. Tämä on meille erittäin tärkeä ja halutaan nähdä, miten tämä tasapaino tulee muuttumaan neuvostossa. Berliinissä puhuin myös eri hallitusten välillä näistä asioista. Me kävimme eri ministereiden kanssa hyvin avanta keskustelua tästä aiheesta. No, nostettiin esille eri asioita ja myös tätä oikeudellista perusta, joka on nyt hieman muuttunut viime keskustelusta ja se on hyvä ottaa huomioon. Nyt en halua niinkään puhua tästä oikeudellisesta näkökulmasta, vaikka se onkin relevantti tässä vaiheessa. Mm, minä uskon, että kriisin jälkeen pitäisi olla syvällisempi ymmärrys tarpeesta, että on eurooppalaiset työmarkkinat, jos on enemmän liikkuvuutta. Saksa haluaa muun muassa lisätä työvoiman liikkuvuutta, mutta liikkuvuutta voidaan edistää ainoastaan, jos kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia ja voidaan taata, että eläkeoikeuksia ei menetetä, mikäli siirtyy työskentelemään muutamaksi vuodeksi toiseen maahan ja sitten sen jälkeen siirtyy jälleen toiseen jäsenvaltioon tai palaa sitten omaan kotimaahan. Me kaikki haluamme työskennellä tämän edes puolesta, jotta koko eurooppalainen talous ja yhteiskunta voisi hyötyä, niin meidän on kaiken kyllä tuotava jotain tähän keskusteluun, jotta sitä saadaan vietyä eteenpäin. Kolmas kysymys koski 823 ja tätä olen tarkistamassa. Se on melko aikaisessa vaiheessa, joten en ole nyt sellaisessa tilanteessa, että voisin tästä perinpohjaisesti kertoa. Kerron kyllä, miten tämä etenee, mutta nyt minä käsittelen tätä siirrettävyyttä enemmänkin. 883 eh, eh, could uh, be an instrument. 883 voisi olla instrumentti siirrettävyyden suhteen toisessa pilarissa ja tutkimusta on nyt tehty teidän alaisuudessanne. Onko teillä tietoja tästä? Minun on myönnettävä, että tässä käydään päällekkäisiä keskusteluja näiden kahden asian suhteen, mutta minulla ei ole mitään konkreettista, jota voisin teille esitellä. Tämä ja jos. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää teitä komissaari esityksestänne. Sanoitte, että valkoinen kirja on ikään kuin vastaus vihreään kirjaan, ja se on ihan totta, että sieltä löytyy koko joukko asioita, jotka otettiin esiin jotka on otettu esiin täällä ja jotka puheenjohtaja otti esiin omassa johdannossaan. Mutta minulla on sellainen tunne, että valkoinen kirja on kuitenkin kaikesta huolimatta ää, tietyn ideologian mukainen, jonka mukaan ratkaisu löytyy siitä, että eläkeikää nostetaan ja turvaudutaan ää, täydentäviin eläkkeisiin. Eli painotetaan näitä kahta elementtiä prosenttia. Kun katsotaan Euroopan vihreä kirjaa, niin kyllä siellä oli mielestäni enemmän tarjottavaa. Se oli tasapainoisempi. Nämä tällaista tasapainoista, tasapainoisuutta ei löydy valkoisesta kirjasta. Pari elementtiä. Eläköitymisikä. Näyttää siltä, että te haluatte kaikkien, siis sen, sen sijaan, että nostettaisiin eläkeikää, mielestäni pitäisi no, nostaa kaikkien ikäryhmien työllisyyttä. Eli mitä ennen kuin ö, eläkeikää lähdetään korottamaan, niin pitäisi kiinnittää huomiota tähän. Ja sitten tästä ensimmäisestä pilarista. Se, se on kaikkein vakain, kaikkein varmin Muutkin pilarit ovat kiintoisia ja voivat täydentää ensimmäistä, mutta mielestäni ensimmäistä täytyy vahvistaa. Enkä teidän ehdotuksessanne eikä tässä asiakirjassa näe mitään äm, ehdotusta, en näe mitään uudenlaista budjettireseptiä sen suhteen, miten ensimmäistä pilaria voitaisiin lujittaa ja vahvistaa. kyllä minusta meidän tulisi olla varovaisia niin, että emme liikaa keskittyisi kolmanseen, kolmanteen pilariin ja samalla sitten heikettäisi e-, ensimmäistä. Kiitos. Madame Hirsch, Monsieur de Backer. Hirsch de Backer. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ähm, Kiitos komission jäsen. Kiitos tasapainoisesta valkoisesta kirjasta. Todellisuus ei ole tasapainossa. Tietysti siksi valkoinen kirjakaan ei sitä täysin voi olla. Mutta tässä on paljon rohkeita lähtökohtia ja te olette varmasti paljon rehellisempi kuin monet muut. Kun keskustelemme eläkkeistä, niin puhu, emme puhu ainoastaan 50-60-vuotiaista, vaan meidän pitää myös puhua 20-30 vuotiaista. Se olisi rehellistä keskustelua. Siksi tarvitaan eh, varmuutta, suunnitteluvarmuutta ennen kaikkea. Ja totta kai työllisyyttä täytyy taata myös eh, vanhemmille ikäryhmille. Kysymys on siitä, eh, että eläkeiköjä täytyy nostaa. Tämä ei välttämättä Tämä on ainakin rehellinen vastaus. Ei välttämättä se, mitä me haluamme kuulla, mutta kuitenkin tämä täytyy ottaa huomioon, jotta myös nuoremmat sukupolvet saavat suunnittelun eläkkeisiinsä tulee. No sitten toinen kohta, tämäkin liittyy tulevaisuuteen ja tämä liittyy eläkeiden siirrettävyyteen. Jos me pyrimme sisämarkkinoihin tässä kysymyksessä ehkä 20 vuoden kuluttua, jossa todellakin työntekijät liikkuvat enemmän niin, että eläkkeet sitten myös ovat siirrettäviä, niin pohjat sille täytyy luoda nyt, koska muumme me me voimme teoreettisesti puhua aina eurooppalaisista työmarkkinoista, mutta jos eläkeläisenä minulla ei sitten ole mahdollisuuksia tasavertaisesti toimia, niin Tämä on myös kysymys, johon täytyisi puuttua. No sitten kolmas asia vielä. Kollega Mann otti sen jo esille. Puhe keskeytetään. Il y a encore des orateurs qui s'inscrivent et d'ailleurs je clos. olen pahoillani, että olen tiukkana, mutta on muitakin puhujia. Debakker ja Sitreniä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin Minäkin haluaisin kiittää komissiota siitä, että tulitte tähän kokoukseen. Kaikki lienemme yhtä mieltä siitä, että eläkepolitiikka on hyvin arkaluontoinen kysymys meille politiikan tekijöille. Me olemme epäonnistuneet toimimaan silloin, kun ajat olivat vielä hyvät ja suosivat eläkejärjestelmiämme ja kyllä varmasti monet jäsenvaltiot tarvitsevat koko eläkejärjestelmiensä rakenteellista uudistusta. Eläkejärjestelmät otettiin käyttöön silloin, kun keskimääräinen elinjään odote oli 65, nyt se on 82-85 vuotta. Nämä olivat alustavia ajatuksia tämän parin minuutin aikana, jotka minulla on käytössäni. Monet jäsenvaltiot mm, eksklusiivisesti keskittyvät ensimmäisen pilarin eläkejärjestelmiin. Minusta se on vanhanaikainen aikainen Minusta se pitäisi muuttaa turvaverkoksi niitä varten, jotka todella tarvitsevat sitä, ja niitäkin varten, joilla ei ole pääsyä toiseen tai kolmanteen pilariin. Ja kysymykseni kuuluu, että kun komissiolla on kaikenlaisia välineitä käytössään tällä hetkellä, myös tämä eurooppalainen talouden ohjauskausi, etc., niin miten te voitte patistaa jäsenvaltioita täytäntöön panemaan näitä uudistuksia? No, täällä mainittiin, puhuttiin jo direktiivistä ja teidän kannastanne siihen, ja minä olen samaa mieltä täällä kuultujen äänenpainojen kanssa. Eihän lopuksi tässä puolessa minuutissa, joka minulla on ähm, ai jäljellä, niin monet kansalaiset ovat huolissaan siitä, miten voivat laskea eläke, eläkkeitään. Joissain ää, äh, jär, maissa on jo tilanne, jossa yhdellä hiiren klikkauksella pääsee näkemään, kuinka paljon eläkettä on kertynyt ja miten paljon eläkeoikeuksia tulee. Ehkä tässäkin, tältäkin osin komissio voisi äm, patistaa jäsenvaltioita. Tiedottaminen on tärkeää. Tämä on tärkeä asiakirja. On tärkeää, että kaikki suhtautuvat siihen avoimin mielin, ei ideologisesti. Eläkejärjestelmien täytyy pysyä kestävinä. Merci beaucoup. Um... Kiitos paljon, Renje ja sitten Pupakis. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Aluksi te viittasitte siihen, että 11,3 prosenttia PKTstä käytetään eläkkeisiin. Mutta mikä on tilanne kolmannen pilarin kohdalla? Itävallassa vuonna 2000. 2003-2004 annettiin verohelpotuksia kolmannelle pilarille ja nämä verohelpotukset eivät sitten ole olleet mukana näissä tilastoissa. Eli jos me nyt käsittelemme eläkekustannuksia, niin tämä jää sen ulkopuolelle. Eli minua kiinnostaa nyt kantanne tähän kysymykseen. No sitten analyysiin valkoisessa kirjassa. Mielestäni komissio analysoi suurimmaksi osaksi hyvin, eli viitataan siihen, että on tärkeää ottaa huomioon myös työttömät, kotiäidit, nuoret, jotka eivät löydä työpaikkaa. Eli tässä täytyy ottaa myös taloudellinen riippuvuus huomioon. Mutta sitten kun katsotaan tätä to-do-listaa, niin sitten näitä kysymyksiä ei enää otetakaan huomioon. Minä haluaisin hieman enemmän tietää, miten tässä saataisiin enemmän koherenssia. No sitten naiset ja naisten mahdollisuus, heidän tulevaisuutensa. Eikö tämä ole hieman kyynistä, kun nyt tarkastellaan talouskriisiä, se on näyttänyt, miten haavoittuvaisia naiset ovat ja miten vaikea on luottaa toisen tai kolmanteen pilariin. Ja nyt investoidaan näihin epävarvoihin epävarmoihin pilareihin eikä ensimmäiseen, joka olisi tukevampi. Kiitos sitten Pupakis. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Minua kiinnostaa tota, tämä eläkeasia ja siitä, että taataan säälliset eläkkeet ja tämä kasvan työttömyyden ympäristö ja tämä kriisitilanne, jota nyt elämme läpi, niin silloin on vaikea puuttua sellaisiin asioihin kuin sosiaaliseen kohesioon. Siksi tämä eläkeasia onkin erityisen tärkeää. Meidän on myös taattava, että ihmisillä on säädölliset työ, työt ja palkat. Ja tässä uudistuksessa ei puututa tähän asiaan asianmukaisella tavalla. Tässä on lyhyen aikavälin lähestymistapa ja Kreikassa tässä peitetään eläkeuudistusten avulla budjetin epäkohtia ja monet Kreikassa elävät köyhyysrajan alapuolella. Ja tästä valkoisesta kirjasta eläkerahastot kansallisella tasolla, niin siihen toki pitää puuttua, mutta sitä ei pitäisi käyttää tekosyynä sille, että leikataan eläkkeitä ja ajetaan ikäihmiset eristykseen ja köyhyyteen. Kiitos. Ehdotan, että komission jäsen vastaa ja sitten otamme seuraavat puhujat. No en nyt varmasti pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta vastaan äh, avainkysymyksiin. Esimerkiksi tämä kolmas pilari. Äh, Gerald Fischer äh, veti vihreän paperin tai kirjan laatimisurakka ja hän kyllä osaa tähän vastata paremmin kuin minä. Onko asiakirjamme ideologinen vaikka ei? No toki me haluamme esittää vankkoja argumentteja, jotka liittyvät väestön kehitykseen. Euroopassa demografinen muutos on ollut merkittävä. Tämä on selkeä trendi, siihen liittyy paljon faktoja ja lukuja. Ja monet jäsenvaltiot Ähm, jättivät toimimatta aikanaan, koska hallituksella on aina mahdollisuus jättää toimiminen seuraavalle hallinnolle. No nyt olemme tulleet umpikujaan. Se monissa maissa uusi hallinto, tuleva hallinto on jo olemassa johtuen siitä, että boomerit, suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Ja samalla joudutaan kokemaan kriisin vaikutus. Nyt on toimittava. Eikä ole hyvä asia, että monissa maissa halutaan tehdä tyhjäksi ne eläkeuudistukset, joihin on jo haluttu yrittää, ja yrittää lähteä. Minusta tämä asiakirjamme ei ole ideologinen, mutta me haluamme ylläpitää tietyn linjan. Meillä oli valinta tehtävänämme, kun me aloitimme tämän työn. Otammeko huomioon kaikki kuulemismenettelyssä kuulut asiat ja koristelemmeko me joulukuusen niillä vai otammeko me ö, muutaman avainajatuksen. No, me päätimme tehdä näin. Siksi täältä puuttuu muutamia ehkäpä kovinkin vetovoimaisia y- yksityiskohtia. Ö, Jotkut ovat sitä mieltä, että monet muut asiat saattaisivat olla tärkeitä, mutta meidän mielestämme ne kannatti jättää sivuun. Me emme millään muotoa halua eläkejärjestelmiin puuttua ideologisesti. Monia yksittäisiä mielipiteitä saattaa vallita tästä ensimmäisestä pilarista, mutta me olemme kuitenkin loppujen lopuksi sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tehtävä on päättää omasta eläkejärjestelmästään. Jos jäsenvaltiot haluavat laajemman yksityisen sektorin, niin me voimme antaa neuvoa siitä, mikä on paras lainsäädäntöpuite sille. Jäsenvaltiot saavat itse päättää pilarien koosta ja kokoonpanosta, ja meidän täytyy kunnioittaa tätä jäsenvaltioiden oikeutta. Yhteistä ja yhtä mieltä ollaan siitä, ja yhteinen tehtävä kaikille on se, että meidän täytyy saada aikaan parempaa tehokkuutta. Meidän mielestämme pakollinen eläkeikä ei välttämättä ole nyt tämän hetken keskustelun aihe. Siitä voidaan ehkä keskustella myöhemmin. Voihan se kuulostaa paradoksaaliselta, että me peräänkuulutamme korkeampaa eläkeikää, kun vallitsee korkea työttömyys. Mutta eihän meidän pidä tehdä sääntöjä jotain poikkeustilannetta varten, vaan toki meidän tehtävämme on parantaa työllisyystilannetta kaikissa ikäryhmissä, mutta on tärkeää, että ne ihmiset, jotka aloittavat nyt nuorina työuransa, tietävät, mikä on heidän tulevaisuuden tilanteensa, mikä on heidän tuleva eläkeikänsä. Ja siksi tiedottaminen on tärkeää. No, tietysti Kreikan tilanne on kaikkein hankalin tällä hetkellä. Tämä ei ole tietenkään ainoa esimerkki siitä, että väestön kehityksen aiheuttama muutos kohtasikin kriisin, joka johti budjettien ja talousarvion justeeraamiseen – ja joskus nimenomaan talousarvio oli uudistuksen avainelementti. No eihän tämä tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö muissakin tapauksissa budjetin rukkaamiset ole tarpeellisia, ja se, sepä tekeekin valtiovarainministerien tehtävästä hyvin hankalan. Tämä, minä en todellakaan kadehdi tätä tehtävää. Euh, monsieur Uri, puis Monsieur Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindenek előtt ö, ö, magam is üdvözölném a... Kiitos, puheenjohtaja. Mielestäni valkoinen kirja on hyvä. Se on paljon objektiivisempi ja valkoisen kirjan laatu on parempi kuin vihreän kirjan. Nyt kun olen kuunnellut tätä keskustelua, niin pohdin sitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä, koska suurin osa kuuluu kansalliselle tasolle jäsenvaltioiden toimivalti, va, toimivaltuuksiin. Meillä on 28 eri eläkejärjestelmää. Lainsäädännössä ei kovinkaan paljon ole liikkumavaraa. Jäsenvaltiot ovat siitä vastuussa. Me voimme tehdä poliittista koordinointia, sosiaalista koordinointia. Riia viittasi joihinkin toimivaltuuksiin mutta nyt kun tarkastelen tätä 20 kohdan toimintaluetteloa, toimintasuunnitelmaa, niin näihin kaikkiin tarvitaan ponnisteluja ja valvontaa. Ja ryhdyin pohtimaan sitä, että mitä aikataulua te olette miettineet ja miten te aiotte saattaa toimeen nämä toimintaohjelman suositukset. Onko tai haluatteko tällaisen palveluviraston, joka valvoo ja vaihtaa parhaita käytäntöjä? joka kerää kaikki olemassa olevat tiedot ja analysoi ne löytääks, ymmärtääkseen, mitä eläkejärjestelmissä tapahtuu. Koska me tiedämme, että oli hyvin vaikeaa komission taholla kerätä kaikki nämä tiedot valkoiseen kirjoon, mutta en, kirjaan, mutta en usko, että on hallintokapasiteettia tehdä sitä joka vuosi. Ehkä tähän täytyisi löytää ratkaisu. Kiitos. Cercas ja puis Silvana Rapti. Gracias, presidenta. Gracias, señor comisario. A mí... Kiitos, puheenjohtaja ja komission jäsen. On yllättävää, että komissio lähtee muokkaamaan eläkejärjestelmä, jotta saadaan muita ongelmia ratkaistua. Mielestäni tästä nähdään hyötyjä vasta 10, 15, 40 vuoden kuluttua jäsenvaltiot käyttävät komission suosituksia, jotta saadaan hienosäädettyä ja sovitettua. Ja tässä ei todennäköisesti tule mitään sosiaalisia hyötyjä. Tämä on teoreettinen kysymys ja sain vastikään sähköpostin ja kun puhutaan uudistuksesta, puhuttiin uudistuksesta 2009-2010, niin tämä tilanne on itse asiassa huonontunut ei johtuen väestönmuutoksesta, väestörakenteen muutoksesta, vaan siitä, että eläkeleillä mitään tekemistä fiskaalinen konsoli Damsen kanssa ja Tässä arvon komission jäsen tämä on katastrofaalinen visio eläkkeistä ja siitä, kuinka järjestelmä tullaan muuttamaan, sillä se ei tule johtamaan mihinkään. Meillä on vielä havainto. On normaalia ja loogista, että Turvallisuus on määritelmä meidän järjestelmää, mutta meidän on löydettävä, kuinka tämä saavutetaan. En näe, mitä valkoisessa kirjassa, mitä viitteitä siitä, mitä tapahtuu 20-30 vuoden kuluttua, kun ihmisillä ei ole oikeutta enää eläkkeeseen, koska ollaan muutettu näitä oikeuksia ja olemme tuhonneet ne perustat, jotka mahdollistivat sen, että ihmisillä on oikeus kohtuullisen eläkkeeseen. Ja tämä on suurempi uhka kuin väestön ikääntymisen tuoma uhka. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τις περισσότερες ερωτήσεις που είχα να κάνω τις... Α, α... Niin, minulla olisi useampiakin kysymyksiä, voinko? Puheenjohtaja, kiitoksia. Suurin osa kysymyksistä, joita halusin kysyä, ovat tulleetkin jo kysytyiksi, mutta vastauksissanne kirvoititte vielä lisäkysymyksiä, joten nyt kysymykseni kuuluu. Te sanoitte, että Kreikan tapauksessa on edelleenkin tärkeää tehdä talousarvioon korjauksia – koska väestö vanhenee. Kun katselen ympärilleni Euroopassa, vaikka Italiassa, Espanjassa, Irlannissa, Portugalissa, niin kyllähän näissä maissa tapahtuu ihan samaa. Eli mitä aiotte näissä maissa tehdä? Miten aiotte toimia, kun väestö ikääntyy? Miten, mitä aiotte tehdä eläkkeelle? eläkeuudistuksen parissa. Tässähän on kyse siitä, miten elämä vain sujuu. Toiseksi me olemme puhuneet aika paljon säällisestä työstä. Segolilta esitin tämän kysymyksen, hän oli täällä ennen teitä. Ja nyt, on, teitä, ja nyt otan tämän asian esiin hiukan eri kantilta. Me puhumme paljon säällisestä työstä. Puhun, puhummeko myös säällisistä eläkkeistä? Miten teidän mielestänne saadaan aikaan säälliset eläkkeet? Ja lopuksi, puheenjohtaja, me pyydämme työtä myös vanhemmille ihmisille Euroopassa. Mutta tarvitsemme myös töitä nuorille. Onko tehty tutkimusta, jonka avulla voitaisiin osoittaa, että työtä löytyy molemmille. Becker. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Asiantuntijat ja mekin tiesimme jo pitkään, mitä tuleman pitää, mutta jäsenvaltiossa ei reagoitu. Ja siksi tätä valkoista kirjaa täytyisi... No, minä haluaisin tarkastella sitä myönteisessä valossa. On hyvä, että uudistustarve on havaittu. Tämä totta kai on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta nämä suositukset ovat kuitenkin erittäin merkittäviä Euroopan tasolla. Haluaisin nyt sitten vielä ottaa kantaa joihinkin kohtiin. Täällä suluissa sanotaan jotain, nimittäin ihmisten työllistämisen parantaminen, työehtojen parantaminen No, mm, tähän ei tarvita nostaa lyhyen aikavälin toimia, vaan myös pitkän aikavälin. Tarvitaan uudistuksia. Mielestäni tämä valkoinen kirja on loistava tapa vaatia uudistuksia jäsenvaltiotasolla. Ja minä olen varmasti yksi niistä, joka on sitä mieltä, että tätä kautta me voimme esittää, mikä meidän vastuumme on tuleville sukupolville. Kiitos. Kiitos. Kiitos Komissio jäsen. Minulla on muutama kysymys. Ensimmäinen, onko teillä tietoja viimeisen kahden, kolmen vuoden ajalta ja niistä jäsenvaltioista, jossa eläketasoa on vähennetty. Minä en ole saanut tätä tietoa. Tässä on sanottu ainoastaan, että finanssi- ja talouskriisi asettaa paineita julkisten varojen julkisella varalla ja haluan tietää, onko jotain maita, missä eläkeitä on vähennetty. Lisäksi onko todellakin tarpeen korottaa eläkeikää? Mielestäni kyllä. Poliittisessa mielessä tämä ei ole populistinen kannanotto, vaan se todellakin on tarpeen. ja jäsenvaltiossa on tehty päätöksiä, mutta en ole saanut listaa niistä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiossa on tehty, jotta ihmiset pidetään työelämässä myöhemmin. Voitteko julistaa listan toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat tehneet, joka on lisännyt sitä, että ihmiset pysyvät työssä pidempään? Kuinka on voitu parantaa ikäihmisten työllisyyttä, eli suositukset jäsenvaltioille. Minä olen lukenut ne myös Liettuan suositukset. On ehdotettu, että fiskaalityökalut on poistettava koska ja on toimittava niin, että tässä, että pysytään työssä pidempään. Tietysti tätä Lietton hallitus ehdotan, että ihmiset, jotka ovat saavuttaneet 65 iän, niin heidän olisi poistuttava työmarkkinoilta omasta tahdosta, koska he ovat 65. Kuinka tämä voi yhdi, yhtyä siihen suositukseen, jonka mukaan työkään on pidennettävä? Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Kun pyritään saamaan sosiaaliturvajärjestelmiin tasapainoa, niin monissa maissa on lähdetty rahastoiviin eläkejärjestelmiin. Ja tämä on vain pahentanut työmarkkinaongelmia. Tämä uhkaa aiheuttaa ongelmia yhä suuremmalle ja suuremmalle määrälle ihmisiä. Ensinnäkin naisille. Naisilla on erilaisia uraesteitä lähes kaikissa maissa – Ähm, naiset jäävät äitiyslomalle, pitävät huolta perheestä ja heidän palkkojaan kohtaan, heidän palkkojaan syrjitään. Ja lopulta tämä kostautuu eläkeiässä koska eläke on arvoltaan, eläkepotti on paljon alhaisempi kuin miesten, vaikka naiset jopa elävät pitempään kuin miehet, elä, eli uhkaavat joutua köyhyyteen. Miten tämä ongelma voidaan ratkaista? Toiseksi, työt eivät kaikki ole samanlaisia. Esimerkiksi teollisessa työssä, käsityössä on, eri, ero, on eroja töissä. Kaksi henkilöä voivat olla metalliteollisuudessa, toinen on tek praktisessa työssä, toinen on niin sanotusti työmies, duunari, joka tekee fyysistä työtä. Jos molemmat menevät eläkkeelle samassa iässä, niin on selvää, että heidän eliniän mahdollisuutensa ovat aivan erilaiset ja eläkkeiden käyttömahdollisuutensakin. Eli miten tällainen ero otetaan huomioon? Ja kolmanneksi, on niin sanottuja e- epätyypillisiä töitä. Työmarkkinat ovat aina vain joustavampia ja joustavampia. Yhä useammat ja useammat henkilöt tekevät työtä jonkin aikaa, sitten ovat vähän aikaa työttöminä ja sitten menevät taas työhön. Ja nämä tyhjät ajat eivät koskaan näy missään eläkkeissä. Eli mitä aiotte tehdä, jotta mitä aiotte komissio tehdä, mitä aiotte ehdottaa, jotta nämä yhteiskunnalliset riskit vältetään? To start with the... Uh, Aloitan Jyrin kysymyksestä näistä toimivaltuuksista. Eli tässä nyt ei ole juridisesti katsotaan mitään muutosta, mutta ja jäsenvaltiot olivat, ottivat um, tuotavat tervetulleeksi tämän vihreän kirjan, sillä vihreitä tai valkoisia kirjoja ei ole tuotettu. Jotkut toki näin tekevät öö, asiasta käytiin Belgian puheenjohtaja kaudella hyviä keskusteluja. Mm, komission analyysi ja politiikkaa koska asiakirja on toivotettu tervetulleeksi. Vaikkakin monissa tapauksissa se analysoi tietoja ja tarjoaa pohjan poliittiselle keskustelulle. Se kuitenkin tarjoaa nostaa sen, että eläkkeiden finanssimarkkinoiden ja työmarkkinoiden välillä on yhteys ja Euroopan tason politiikkaa tarvitaan ja siihen me olemme myös sitoutuneet. Ja se, olisiko uusi virasto perusteltua tämän kaiken päälle, niin tiedän, että jotkut olemassa olevat virastot ovat vaikeassa tilanteessa ja joidenkin oikeudellista perustetta on, tai joillakin, joillakin niille oikeudellista perustetta, niin tässä on tehty useita eri raportteja ja sitouduttu eri sidosryhmien kanssa siihen, että tehdään päätelmiä ja monet ovat sitoutuneet meidän suosituksia noudattamaan. Maakohtaiset suositukset viime vuonna Barroso ikään kuin osoitti, että olisi hyvä panna täytäntöön, mitä on suositettu, ennen kaikkea mitä tulee työllisyysasteen kohentamiseen, joten minä en pidä siitä keskustelen vai heessä, kun keskustellaan eläkeiästä. Meillä on ainakin nyt keskitytty siihen, että kaikissa ikäryhmissä parannetaan työllisyysastetta molempien sukupuolten kohdalla. Meidän on oltava suoria sellaisten maiden kohdalla, jossa naisten työllisyysaste on 50 prosenttia tai alle, eli jotain on tehtävä, jotta naisten työllisyyttä näissä maissa saadaan parannettua, ennen kaikkea Etelä-Euroopassa, mutta ei ainoastaan Etelä-Euroopassa, vaan ihan myös muissakin maissa näin on. Tämä on siis todellinen ongelma monessa maassa. Eli tässä tuetaan lastenhoito apua ja sitä, että poistetaan esteitä siltä, että naiset palaavat työmarkkinoille, elinikäiset oppimismahdollisuudet ja yrittäjyyden tukeminen, etätyö, osa-aikatyö ja sellaiset työmuodot, jotka mahdollistavat myös sosiaaliturvan kertymisen. Näette tänään tai tulette näkemä, mikäli luette tämän asiakirjan. Esimerkiksi tietyissä maissa on niin, on niin kutsuttuja minitöitä, jotka ovat muodikkaita. Me peräänkuulutamme selkeää, selkeitä toimia, jotta tällaiset käytänteet saataisiin poistettua, vaan halusimme enemmänkin sellaisia sellaisen tilanteen, jossa sosiaaliturva kertyisi, sillä ennen kaikkea pitkällä aikavälillä, että meillä on mitenkään kestävällä pohjalla, mikäli tällaiset minityöt pysyvät merkittävänä osana työmarkkinoita, vaikkakin tämä koskee vain tiettyjä aloja. Eli tässä pitäisi katsoa tätä tulevaa raportteja ja tietoja niistä, kuinka tämän uudet toimenpiteet ovat vaikuttaneet eläkkeisiin. Moni maa putoaa tähän kategoriaan. Mutta tässä on myös sellaisia, kyseessä sellaiset maat, joissa pitäisi olla parempi työllistettävyys ja korkeampi työllisyysaste – Jotkut kansantaloustieteilijät ovat puolivakavissaan tehneet argumentin siitä, että eläkeikä pitäisi alentaa kriisin seurauksena. Ja mikäli tässä, jos tekee laskelmia, niin se ei ole mahdotonta, jos olettaa, että kun alentaa eläkeikää, niin loppujen lopuksi saavutaan siihen tilanteeseen, että kaikilla on työpaikka ja sitten voidaan lisätä eläkeikä uudestaan. Me olemme sitä mieltä, että programmaat ja sellaiset maat, jotka käyvät läpi talouskriisiä, niin he myös pääsevät pois kriisistä ja palaavat sitten normaaliin talouskasvuun. Se ei ole valkoisen kirjan tehtävä järjestää kaikkia näitä ongelmia kuntoon, mutta ne kuitenkin pitäisi saada kuntoon. Jotkut maat emme voi lähteä siitä kohdasta, että jotkut maat ovat taantumassa ikuisesti. Me emme lähteä siitä kohdasta, että me löydämme ratkaisut rahaliiton makrotaloudellisille ongelmille ratkaisun ja sitten saavutamme paremman tasapainon. Ja tältä pohjalta meidän pitää myös työskennellä sen eteen, että työllisyysaste saadaan parannettua ja tässä tulee paljon painetta, sillä jäsenvaltiolla on hyvin vähän liikkumavaraa, mitä tulee työpaikkojen luomisen suhteen ja monen muunkin asian kanssa. Meidän pitää jatkaa työskentelyä näiden asioiden parissa. Lisäksi eläkeasiassa, kuinka me etenemme, niin me haluamme nähdä, että työllisyysaste paranee ja myös, että eläkettä kertyy pidemmältä ajalta. Kun keskustelimme vihreästä kirjasta, Ladeskolevikanameksin edustaja perusteli tämän hyvin selkeästi. Ja tässä on olemassa eri vaihtoehtoja, eri mahdollisuuksia siitä, mihin suuntaan mentäisiin. Mm, eläkemaksut voisivat myös kasvaa, mutta se vaikuttaisi negatiivisesti taloudellisen kilpailukykyyn ja lisäksi voitaisiin pitkällä aikavälillä hyväksyä pienemmät eläkkeet, mutta siinä on sitten ikäihmisten köyhtyminen, joka saattaa olla ongelma. Eli näitä kaikkia eri vaihtoehtoja ja suuntia harkittuamme ja katsottamme kaikkia tavoitteita, niin me tulemme tähän valkoisen kirjan päätelmiin. Kiitos kaikista kommenteista ja huomioistanne ja odotamme innolla tulevaa mietintöä. Kiitos paljon komission jäsenelle. Tämä oli hyvin runsas keskustelu aiheesta, joka koskee meidän valiokuntaa erityisesti, vaikka se koskee muitakin valiokuntia. Kiitos tulkeille, että olivat täällä keskustelun loppuun asti. Pyydän, ettei kollegat poistu paikalta. Me käymme vielä englannin ranskan sekoituksella nämä loput esityslistan kohdat läpi. Kiitos.